here and the ambassador has changed. So we have the charge d'affaires here with the counselors. So, yes. Good, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Intaan valiokuntakokous jatkuu. Ja seuraava kohta esityslistalla on kohta 14. Kyseessä on tutkimuksen esittely, analyysi Euroopan unionin ja Chilen välisen assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin ajantasaistamisen näkymistä. Ja tosiaan hiilen sopimuksen kautta olemme saaneet aikaiseksi hyvät suhteet ja olemme tämän jälkeen useiden vuosien ajan toimineet hyvin. Ja sitten meillä on Kolumbian ja Perun kanssa sopimus. Meillä on myöskin tuo laajentuminen Ecuadorin suuntaan ja tässä on myöskin Tyynem, trans Tyynemeren sopimus, oli tämä TTP on tässä mukana. Ja nyt sitten olemme pohtineet tätä Chile-assosiaatiosopimusta intensiivisesti ja tässä pyydettiin tutkimusta politiikkaosaston ja meidän valiokuntamme taholta. Ja on hienoa, että täällä meillä on myöskin Chilen suurlähetystön edustaja paikalla ja myöskin herra Rodriguez Polanzo, joka on Bernin yliopistosta, joka tulee esittelemään meille tämän tutkimuksen yhdessä herra Raman Turentin kanssa, joka keskityin myöskin tuohon EU-Meksiko-kysymykseen ja esitteli senkin täällä. Ja tietysti toivotan tervetulleeksi myöskin komission ja ulkosuhdehallinnon edustajia. Nyt sitten äh, annan puheenvuoron herra Rodrigo Polangolle. Hän voi nyt esitellä meille tämän tutkimuksen. Ole hyvä. Thank you. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja siitä, että saan esitellä teille tämän tutkimuksen tänään. Toimiikohan tämä? No ehkä me taisi siirtää tästä paikaltani toiselle paikalle. Thank you. So let me provide you a brief outline of the, of the Niin, kertoisin lyhyesti tästä puheenvuorostani. Tänään haluaisin kertoa tutkimuksen kontekstista ja tavoitteista, jostain peruskysymyksistä, metodologiasta ja tutkimuskysymysten analyysistä ja sitten esittelen keskeiset päätelmät. Jos ajatellaan tätä tutkimuksen kontekstia. Kuten kaikki tiedätte, 2002 EU-Chile-assosiaatiosopimus oli yksi virstapylväs Chilelle ja myös EUlle tuolloin neuvotteluaikana lähdettiin liikkeelle kolmasta pilarista ja tänään keskustelen tai puhun teille lähinnä tästä kauppaosiosta, mutta tässä oli mukana uudenlainen lähestymistapa kansainvälisiin sopimuksiin. Tämä koski molempia osapuolia. Mutta tuon jälkeen tilanne on muuttunut Euroopassa. On uusi sukupolvi. Sitä on niistä ehkä kaikkein eh, paras esimerkki, mutta ainoastaan SETA on myös EUn ja Vietnamin ja EUn ja Singaporen välinen vapakauppasopimus ja kuten puheenjohtaja sanoi, on muitakin sopimuksia, tulossa tai niitä ollaan uudistamassa. Ja asiat eivät ole pysyneet aloilla myöskään Chiilessä. Chile on yksi niistä maista, joka on solminut maailman tasolla siis eniten vapaakauppasopimuksia. Äskettäin se on solminut kaksi sellaista. Yksi on TPP, Tyynemeren kumppanuus, ja sitten toinen on alueellinen Meksikon, Kolumbian ja Peron kanssa sovittu sopimus. Kysymykset tämän tutkimuksen taustalla ovat seuraavat. Tarvitaanko todellakin päivitystä assosiaatiosopimuksen kauppapilariin? Jos tällainen tarve on olemassa, niin mitä osioita pitäisi päivittää sopimuksesta? Kolmas kysymys on, minkälaista mallia pitäisi käyttää päivityksessä, jos siis sellaista tarvitaan. Ja neljänneksi, minkälaisia odotuksia ja huolia liittyy mainittuun tarkastukseen ja minkälaisia esteitä on sekä poliittisesti että taloudellisesti tästä tälle uudistukselle. Ja sitten loppukysymyksenä, olisiko tämä yhdenmukainen tähän EU Trade for All-strategiaan, joka on tässä viitekehyksenä. Ja haluaisin muistuttaa, että metodologia oli meille jo annettu, kun tutkimus tilattiin. Eli meidän piti lähteä tästä liikkeelle. Metodologia oli ensinnäkin juridinen tutkimus ja tarkoitus oli kuvailla sopimuksen juridista muotoa, eli sen kattama ala ja minkälainen suosituimuus kohtelu annetaan. Ja sitten piti tätä verrata uusiin sopimuksiin ja myös Chilen vapakauppasopimuksiin tätä verrattiin, jotta saataisiin kaikki asiat tasapainotettua. Ja toinen vaatimus oli, että pitäisi suorittaa eliitti haastatteluja, eli kansallisia diplomaatteja pitäisi haastatella ja liiketoimijoita, kuluttajajärjestöjä, muiden maiden edustajia, jotta saataisiin tietoa siitä, minkälaisia todellisia tarpeita voi tällaiselle päivitykselle olla ja onko niitä. Menkäämme nyt ensimmäiseen kysymykseen, eli onko olemassa todellista tarvetta päivittää EU-Chilen assosiaatiosopimusta. Päätulos tässä, tästä tutkimuksesta on, että sopimus on toiminut hyvin, eikä itse asiassa ole olemassa mitään suuria ongelmia, jotka liittyisivät sopimuksen täytäntöönpanoon. Eli voitaisiin kysyä, onko todellakin tarpeen korjata jotain sellaista, joka toimii ihan hyvin. En nyt voi mennä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta voitte tämän tutkimuksen lukea. Ja osa eh, tutkimuksesta teki selväksi, että pitää verrata tiettyjä osia sopimuksesta ja lähteä liikkeelle tästä vanhemmasta sopimuksesta ja verrata sitä Chilen uudempiin ja EUn uudempiin sopimuksiin. Ehkä tietyillä aloilla voidaan löytää jonkunlaista tarvetta muutoksiin. Tähän palataan myöhemmin, mutta kaiken kaikkiaan ei tunnu siltä, että on mitään absoluuttista tarvetta puuttua sellaisiin, mikä toimii hyvin. Tämä on siis tärkeä päätelmä. Eli tässä ei tunnu nyt olevan taloudellista tarvetta ryhtyä muutoksia tekemään, vaan tämä on ehkä pikemminkin juuri tai institutionaalinen tarve. Kyllä tästä nyt taloustakin hyötyä voitaisiin saada, mutta kaiken kaikkiaan päätoimijat, joita haastateltiin tähän tutkimukseen, olivat sitä mieltä, että tämä sopimus toimii kyllä aika hyvin. Jos oletamme nyt siis, että on olemassa tarve parantaa vielä sellaista kokonaista, mikä toimii jo aika hyvin. No, mitä osioita pitäisi päivittää? Kuten sanoin, jo on tiettyjä aloja, jotka tutkimusta tilattaessa asetettiin etusijalle. Yksi olivat julkiset hankinnat ja investointi, kestävä kehitys ja sitten lainsäädännön lähentyminen. Nämä neljä osa-aluetta, joihin paneuduttiin tutkimuksessa hyvin yksityiskohtaisesti, niistä saadaan jotain tietoa siitä, minkälaisia muutoksia näihin voitaisiin tehdä. Saadaan ensinnäkin investointeja. Investoinnit ovat nykyisen sopimuksen sellainen osa-ala, jota tuskin muutettiin ollenkaan verrattuna niihin sopimuksiin, mitä Chilellä oli aikaisemmin kahdenvälisesti EU-jäsenvaltioiden kanssa. Näitä oli 18 ja ennen sopimuksen solmimista ja ne jäivät voimaan myös sen solmimisen jälkeen. Eli mitään periaatteesta muutosta ei tapahtunut. Yksi mahdollinen päivitys tässä voisi olla se, että nämä kahdenväliset sopimukset otettaisiin mukaan tähän sopimukseen lähtien liikkeelle siitä, miten EU toimii nyt SETA-neuvottelussa tai EU ja Vietnamin välissä neuvotteluissa. Olette varmasti tietoisia tästä investointituomioistuin ajattelusta ja että olisi joku eh, järjestelmän sisäinen eh, valituselin tai taho. Chiilellä ei ole mitään suuria ongelmia näiden sopimusten kanssa, joten niiden päivittäminen ei olisi mitään uuden luomista, vaan nyt pelkästään päivitettäisiin niitä, mutta mihinkä standardeihin tähän nyt verrattaisiin setaan vai esimerkiksi siihen, mitä Chile nyt, mistä se neuvottelee Tyynemeren kumppanuuden osalta. Tässä investointi suojaa parantaa jonkun verran, mutta ei kuitenkaan ole tällaista valituselintä. Siinä ei olla perustamassa eikä investointituomioistuinta. Ja jos palaisin vielä näihin ensimmäiseen neljään aiheeseen, joihin meidän piti paneutua. Toinen osio oli lainsäädännön lähentäminen tai parantaminen, kutsuipa sitä nyt millä nimellä hyvänsä. Itse asiassa tämä on kauppasopimusten uusi piirre, että otetaan mukaan tällainen kappale, jota on kutsuttu eri nimillä, mutta tarkoituksena on se, että lainsäädännöt lähentyvät toisiaan. Ja tässä mielessä SETA oli ensimmäinen suositumus, sopimus, jossa oli mukana osio, joka koski lainsäädäntöyhteistyötä, mutta Chile oli tällaista lainsäädännön yhtenäisyyttä tai parantamista jo käsitellyt ja nämä on mukaan muihin sopimuksiin, mutta tämä asia ei ole nyt mukana nykyisessä sopimuksessa ja sekä EU että Chile ovat tässä asiassa edistyneet muissa äskettäin tehdyissä sopimuksissa. Eli tämä on sellainen osa-alue, jota voitaisiin ehkä päivittää tässä voimassa olevassa sopimuksissa. Ja mitä tulee kestävään kehitykseen ja julkisiin hankintoihin, niin ensinnä kestävän kehityksen osalta, niin kuin täältä raportista voitte lukea, tämän aika perusajatus, josta verrataan olemassa oleviin EUn voimassa oleviin sopimuksiin ja niihin sopimuksiin, jotka Chile on tehnyt viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä on sellainen aihe, jota käsitellään oikein vähän nykyisessä assosiaatiosopimuksessa liittyen eh, työolosuhteisiin ja ympäristöön, mutta on paljon enemmän eh, mainintoja tästä SETassa ja TPPssä. Siellä on erilaisia ympäristösitoumuksia, joihin kumppanit ovat sitoutuneet. Ja sitten nämä alat, jotka oli meille annettu tutkittavaksi. Siinä oli myös julkinen, olivat myös julkiset hankinnat mukana. Nykyisessä voimassa olevassa sopimuksessa se on mukana ja sitoumuksia myös siihen liittyen ovat molemmat osapuolet tehneet, mutta jos tätä verrataan uusiin sopimuksiin, joita EU ja Chile ovat allekirjoittaneet, niin tiettyjä eroja on. Se tässä on esimerkiksi luotu institutionaisia elimiä, jotka käsittelevät koordinaatiota ja tiedon saantia julkista hankinnoista esimerkiksi EUn ja Vietnamin välissä vapakauppasopimuksessa on erityinen koordinaatio ja yhteistyö, joka koskee eh, näiden julkisten eh, hankintojen tarjousten kääntämistä ja niin poispäin. Ja sen lisäksi on erilaisia sitoumuksia, jotka liittyvät eh, palvelujen tarjoamiseen. Eli tämä osio verrattuna edelliseen osioon on erilainen siinä mielessä, että se on periaatteessa mukana jo olemassa olevassa sopimuksessa, mutta taas kerran molemmat osapuolet sekä Chile että Euroopan unioni ovat sopineet sellaisia sopimuksia, joissa on edetty ja avattu julkisia hankintoja vähän enemmän. Sitten on muita aloja, joiden tutkimista ei meiltä vaadittu, mutta ne kuitenkin oli mainittu ja joissain eliittihaastatteluissa ne tulivat esille. Ne olivat joskus huolia, jotka molemmat osapuolet mainitsivat. Mainittiin joitain rajoituksia, jotka liittyvät maatalous- ja kalakauppaan. Ne mainittiin myös maantieteelliset merkinnät ja viinikauppa, erityisesti mitä tulee maantieteellisten merkintöjen tunnustamiseen sekä EU-ssa että Chiilessä, että sitten nämä viidin tuotantokäytännöt. Ja toinen kokonaisuus, joka mainittiin, kaikki eivät sitä kuitenkaan puhuneet sillä, tai koska jotkut jopa esittivät sellaisen ehdon, että kaikki heidän ajatuksiaan ei saa julkaista, mutta on puhuttu myös sellaista, että pitäisi vähän edetä esimerkiksi, jos ajatellaan alkuperäsääntöjä, niitä pitäisi yksinkertaistaa ja pitäisi mahdollistaa se, että voi olla useampia alkuperiä kumuloituvasti. Eli sekä meidän tutkimusohjeistamme käsin että haastatteluistamme voimme havaita, että ei ole olemassa absoluuttista tarvetta uudistaa sopimusta, niin on kuitenkin tiettyjä piirteitä, tiettyjä osa- osa-alueita, joita voitaisiin parantaa. Ja tämä lähtee nyt liikkeelle siitä käytännöstä, mitä viime vuonna on harjoitettu sekä Chiilessä että Euroopan unionissa. Viime vuosina on tehty sellaisia sopimuksia, joissa on Eh, parannettu niitä lupauksia, mitä toisille on tehty aikaisemmissa sopimuksissa. Kolmas kysymys oli sitten, mitä kauppainvestointisopimusta voitaisiin käyttää esikuvana tälle päivitykselle. Tässä pitää lähteä liikkeelle siitä, että meiltä oli kysytty, olisiko SETA tai joku SETA-tyyppinen sopimus hyvä malli, jota soveltaa. Ja nyt tuntuisi kuitenkin siltä, että nämä vaihtoehdot pitäisi pitää vähän avoimempina, sillä Chiilessä on paljon kokemusta etuuskohtelukauppa koskevista sopimuksista. Niitä on aika paljon ja ne ovat pitkälle meneviä. Ei voi ajatella, että siksi, että SETA-malli on olemassa, niin automaattisesti Chilen kanssa pitäisi tätä mallia soveltaa. Näin ei välttämättä ole mielestämme. Ja sitten se ajatus, että täysin hylättäisiin nykymalli, joka on kuitenkin toiminut aika hyvin – No, tätä tota, kannattaa ehkä todellakin miettiä. Ja jos päätetään tehdä tällainen sopimuksen päivitys tai uudistus, niin ei välttämättä tarvita aivan uutta sopimusta. Ehkä voidaan lähteä liikkeelle sitä, mikä toimii hyvin, pidetään se voimassa ja siihen tehtäisiin sitten lisäyksiä, eikä tarvitsisi siis koko sopimuksen muuttamista. Ja nyt haluaisin kertoa vähän lisää tästä päätelmästä, koska tämä koskee juuri näitä odotuksia ja huolenaiheita. Jos ajatellaan odotuksia, molemmat osapuolet yleensä odottavat, että pitäisi olla kunnianhimoinen sopimus ja huolia on vähän, on todella vähän. Jotkut ihmiset eivät edes ole tietoisia siitä, että oli tällaisia uudistusaikeita, eivätkä he edes ole kuulleet minkälaista täytäntöpano ongelmista. molemmat osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että jatkossa tarvittaisiin sellainen sopimus, joka on EUn ja Chilen lainsäädännön mukaista, ilman että tehtäisiin mitään suuria lainsäädäntömuutoksia. Mutta tässä on kuitenkin joitain esteitä, jotka eivät ole taloudellisia tai juridisia luonteeltaan, vaan pikemminkin poliittisia. Koska kysymys oli jos ajatellaan näitä mega-alueellisia sopimuksia tai TTIP, IB- ja SETA-tyyppisiä sopimuksia. Vaikuttaisiko tämä, vaikuttaisivatko nämä tämän sopimuksen päivitysprosessin ratifiointiin? Ja ainakin siileläinen osapuoli on sitä mieltä, että TTIPn hyväksyminen voisi vaikuttaa keskusteluihin, jos tätä pidettäisiin TTIP-tyyppisenä, niin mehän tiedämme, että EU-ssa niin kuin tiedotusvälineistä joka viikko voimme nähdä, ei aina selkeästi tueta sitä tyyppistä sopimusta. Eli vaikka juridisia ongelmia ei ole, eikä mitään suuria täytäntöönpano-ongelmia ja odotukset molemmilta osapuolilta ovat aika hyviä, niin tässä on kuitenkin olemassa tällainen poliittinen aspekti, joka pitää pitää mielessä, kun lähdetään nyt esittämään tällaista uudistamista, joka ei kuitenkaan vaikuta siihen, saadaanko tämä päätös hyväksyttyä vai ei. Varsinkin jos tätä lähdetään sekoittamaan muihin sopimuksiin, jotka ehkä ovat hankalia. And to be on time, uh, I, I will conclude with, uh, with... Ja lopuksi menisin tähän viimeiseen kysymykseen. Eli sopiko tämä yhteen EUn kauppaa kaikille strategian kanssa? Periaatteessa, jos tämä päivitys tai uudistaminen tai tarkistaminen tai muuttaminen, mitä se nyt sitten lopulta onkin, jos siihen otetaan mukaan sellaisia asioita kuin lainsäädäntöyhteistyö, niin sitten on tämä investointisopimus, jota on ehdotettu SETassa ja TTPssä, e Vietnam-sopimuksessa ja sitten saataisiin e, kaupan edistämistä mukaan, niin kyllä tämä olisi e, kauppaa kaikille strategian mukaista. Chileläinen osapuoli ei myöskään näe tässä mitään ongelmia, eli kaikki, kaikenlaiset päivitykset ja uudistamiset olisivat kyllä molempien osapuolien etujen mukaisia. Yhteenvetona tämä EUn ja Chilen sopimus oli aikanaan todellinen virsan pylväs. Se oli vuoropuhelua, mutta myös yhteistyötä. Sopimus on toiminut aika hyvin yleisesti ottaen, eikä tässä periaatteessa nyt ole mitään tarvetta tehdä muutoksia sellaiseen, joka toimii aika hyvin. Kuten sanoin, on joitain seikkoja, joita voitaisiin vähän parantaa, mutta yleisesti ottaen kyllä tämä sopimus toimii aika hyvin. Jos ajatellaan jotain tiettyjä aloja, kuten kalastus ja viini ja alkuperäsäännöt, tällaisia huolia ehkä on olemassa. Ja sitten jos ajatellaan miten tämä päivitys voitaisiin hoitaa, niin olemme sitä mieltä, että meidän pitää olla todella varovaisia. Ei pidä nyt ottaa ainoastaan SETA tai TTPtä malliksi, vaan ehkä pitäisi tehdä jotain erilaista, ottaen huomioon, että tämä sopimus on kyllä toiminut hyvin. Ja tästä voi aiheutua myös poliittisia ongelmia jos tähän lähdetään. Tämä pitää huomioida neuvotteluissa. And on both sides, again, the expectations are pretty good and the concerns are pretty low. Eli molemmat osapuolet ovat aika lailla huolettomia kyllä, kunhan tämä päivitysneuvotteluprosessi ei nyt sotkeudu TTIP, SETA, neuvottelutyyppisiin ongelmiin. Ja kuten jo sanoin, investointisuoja ja uudistaminen kestävän kehityksen osalta ja lainsäädännöllinen lähentyminen otettaisiin mukaan uudistettuun sopimukseen. No, tässä tapauksessa kyllä tämä olisi EUn uuden kauppastrategian mukaista. Kiitos oikein paljon. Thanks a lot for this comprehensive, uh, Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin kattavasta tutkimuksesta ja myöskin erittäin tar- tarkoista johtopäätöksistä. Todellakin Chilen, sopimus Chilen kanssa sopii, toimii, teit sen hyvin selväksi, joten tässä ei ole mitään taloudellista syytä sitä muuttaa sitä. Mutta tietysti sen täytyy myöskin sopia strategiaamme korkeisiin standardeihin ja myöskin työntekijöiden oikeuksiin, että ne pysyvät hyvällä tasolla, koska muuten ei ole mitään järkeä tähän puuttua. Nyt annan tässä esittäjälle puheenvuoron. Edustaja Rodriguez. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä, joka on toteutettu. Olisi kuitenkin huon kriittinen. Minä olen esittelijä SD-ryhmän puolesta Chileä koskevissa kysymyksissä ja näyttää siltä, että tämä raportti sitä paljon hyvin suuria yleistyksiä selvästikin, kun kumpi osapuoli esittää jokin sopimuksen nykyaikaistamista paljon enemmän kuin on tätä uutta EUn kauppapolitiikkaa ja ennen kuin on allekirjoitettu sopimuksia Euroopan unionin ja Chilen eh, taholla, jotka ovat kunnianhimoisempia on siis selvä, että puhutaan tällaisesta kunnianhimosopimuksesta. Ajattelen sitten näitä, jotka liittyvät tähän uuteen kauppapolitiikkaan, jota komissio on esittämässä ja, ja johon me olemme tarttuneet asianmukaisella tavalla täällä parlamentissa. Ja on pitänyt myöskin katsoa, mikä on tämän kunnianhimoin tavoite. Mitä sitten tulee siihen, että ei sen tällaisia kysymyksiä, eli siis pyritään laajentamaan ja parantamaan olemassa sisältöä – miten tätä voitaisiin tehdä silloin, kun sopimus, joka on olemassa, toimii hyvin, se on toiminut hyvin, koska on yhteisiä arvoja ja periaatteita eh, ja olemassa tiettyjä sääntöjä mukaan toiminta, jotka luovat luottamusta. Ja jos jokin asia toimii, niin silloin eikä voitaisiin olla, olla kunnianhimoisempia, jotta voitaisiin äh, katsoa kaikki, mitä esimerkiksi investointipolitiikkaa, kestävän kehityksen politiikkaa. Niin tämä on asia, jotka eivät nouse esille tässä selvityksessä. Ja kummankin osapuolen täytyisi ottaa huomioon sopimuksen nykyaikaistaminen, joka on siis myöskin... En la desigualdad... Huoliperspektiivi, eli näyttää siltä, että kun kauppapolitiikka, kuten muukin politiikka, pitäisi tarkastella myöskin tältä kannalta. Ei oteta myöskään sellaisia, jotka liittyvät parlamentin välisessä työryhmässä, jossa puhutaan innovaatiopolitiikasta, yhteistyöpolitiikasta ja, ja kestävän kehityksen kysymyksiä, joten Kaikista näkökannat, jotka liittyvät puhutaan laajentamisesta, uudesta organisoinnista, ajattelin nykyaikaisia eh, kansainvälisen yhteistyön politiikan parametreja, joita voitaisiin parantaa taloussuhteita, kauppasuhteita Euroopan unionin ja Chilen välillä. Koska kaikki nämä yleistykset, joita sanottiin, niin on todettu, että jos on jokin asia, toimii hyvin silloin, vaan esittää kunnianhimoisia ja antaa pyrkäämään lisäarvoa näille suhteille kummankin osapuolen välillä. Chile on yksi tällainen viitekohta, koska se on tällainen neljännen sukupolven sopimus, jonka kanssa on tehty, miten tällainen sopimus, jossa joka on tehty hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin nykyisissä olosuhteissa, tietysti voidaan sopeuttaa näihin uusiin olosuhteisiin, uuteen kauppapolitiikkaan, joka täytyy pyrkiä parantamaan ihmisten olosuhteita. Ja kauppa on väline, jota voidaan käyttää tähän, jos sitä toteutetaan eh, oikeudenmukaisen kaupan periaatteiden mukaisesti jotain tiettyjä arvoja. Joten olette toki pyrkisi syventämään niitä mahdollisuuksia, joita voisi olla siinä, että nykyaikaistettaisiin tätä sopimusta ja otettaisiin huomioon kaikki se, mikä liittyy uuteen kauppapolitiikkaan. Kiitoksia. Sitten annan varjo esittelijöille puheenvuoron. Emma on ensimmäinen. Ai, thank you. Kiitos. Kiitokset tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta, jonka olette tehnyt. Olen aina uskonut, että parantamisen vara on aina, vaikka jokin toimisikin, niin toivon, että löydämme sellaisia tapoja, että voimme syventää suhteitamme Chileen. Ja niin kuin kollega tässä totesi, niin tässä on, sillä on paljon yhteisiä arvoja meidän kanssamme ja toivon, että voimme myöskin tulevaisuudessa olla vahvat kumppanit. Meidän täytyy varmistaa, että tähän todellakin ollaan valmiita ja täytyy olla täysin selkeitä ja toivon, että tätä kautta ja myöskin tämän työn kautta täytyy olla selvillä siitä, mitä voimme saavuttaa, koska tässä nyt aloitetaan useita neuvotteluita, emmekä välttämättä aina ymmärrä, mitä voimme saavuttaa, kun olemme näissä neuvotteluissa. Ja meidän täytyy todellakin tehdä tämä. Me aina vertaamme näitä mallikohtaisesti, joten haluaisin kuulla enemmän siitä, että täytyykö meidän aina ottaa kaikki ristiriitaiset asiat mukaan ja kaikki ne ristiriitaisimmatkin, joista puhumme täällä, pitääkö meidän aina katsoa näitä, voisiko olla jokin keskitie, jota voisimme katsoa, koska me haluamme kuitenkin tässä muita Etelä-Amerikan maita mukaan. Ja lopussa puhuit lyhyesti siitä, että miten EUn täytyy myöskin saada Chile mukaan tähän investointiin, eli ehkä voisit, voisit kertoa hiukan lisää, miten haluatte tämän toteuttaa. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tehdystä työstä ja myöskin eh, Varjostelijan puolesta voin olla esittää jotenkin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän esitykseen. Tämä selvityksessä on todettu, että jotkut niistä, joita oli haastateltu tätä raporttia varten, sanovat, että mahdolliset keskustelut ennen kuin hyväksytään eh, Tyynemeren kumppanuussopimus kongressissa, se voi vaikuttaa siihen, miten neuvoteltaisiin asosiaatiosopimusta EUn kanssa siinä määrin, että nuo kannanotot ovat kriittisempiä ja ne saavat yhä enemmän yleistä huomiota ja myöskin huomiota parlamentissa keskustelussa. Voisitteko sanoa jotakin siitä, miten kansalaisyhteiskunnassa ja parlamentin sisällä on, on, on se, joka on tätä Tyynemeren kumppanisuumusta vastaan? Esimerkiksi ammattiliittojen kanta, mikä se on, mikä on tilanne, ajatellen keskustelua, jota käydään sillä yhteiskunnassa, mitä tulee tähän nykyaikaistamiseen – ja sitten toinen tämä vuoden 2002 assosiaatiosopimus Euroopan yhteisön ja sinne välillä ei ole aiheuttanut mitään erityisiä ongelmia. Se oli minusta pääsisältö siinä, mitä te sanoitte. Varjoistille oli hiukan aikaa lukea tämä ennemmin, joten ei mitään tarvetta muuttaa sopimusta. Ei tarvitse kor- siinä mielessä, että pitäisi korvata jotakin korjata jotakin, mikä ei toimi. Te sanoit, että siinä voisi olla kenties jotakin lisälukuja, mutta näyttää siltä, että pääsy jollekin toiminnalle olisi puhtaasti poliittinen, ei niinkään realistisesti kaupan kysymysten käsittely. Ei haluta menettää hyvää ystävää, mutta tiukasti liiketoimintaa ajattelen. Uskotteko, että Euroopan unioni saisi enemmän hyötyä, vaan riskejä siitä, että muutettaisiin olemassa vain sopimusta. Ja minä kysyn, mikä näiden suhde on toisaalta niihin äh, neuvotteluita käymme merkosurmaiden kanssa. Mikä voisi olla mahdollinen tulevaisuus tälle siilosin sopimuksen nykyaikaistamiselle, päivittämiselle, ajattelen latinalais-amerikan sisäistä kaupan yhteistyötä? Kiitoksia Skakel. Kiitos. Minulla on oikeastaan kysymyksiä komission suutaan komissiokin ilmeisesti saa tässä vielä puheenvuoron. Kiitos. Mielestäni tutkimus on erittäin mielenkiintoinen ja, ja totesitte, että kaupan näkökulmasta ei ole mitään tarvetta, koska tässä tietysti hyvät suhteet sille kanssa ovat tärkeitä sinänsä, mutta tässä voitaisiin käyttää muitakin välineitä kuin kauppasopimuksia ei tarvitse mitenkään tehdä uutta kauppasopimusta. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä pitkästä luettelosta käynnissä olevia vapakauppasopimuksia. En ole varma, että haluammeko vielä yhden lisää tähän pitkään luetteloon ilman, että muita olisimme saattaneet päätöksen. Olemme kuulleet kauppapääosastolta, että siellä ei ole riittävästi henkilöstöä käsitellä näitä kaikkia vapaakauppasopimuksia ja meillä valiokuntana on hyvin paljon agendakohtia, enkä tiedä kuinka paljon monitorointiryhmiä on ja niin poispäin. Eli tässä nyt ei todellakaan ole oikea aika tehdä tällaista kauppasopimusta, kun sanotaan, että se ei ole tarpeen. Mutta komissio on jo päättänyt edetä tällä tiellä, joten kysymykseni kuuluukin, että pohditteko tätä nyt uudestaan, kun ajatellaan tätä tutkimusta, joka meille juuri esitettiin, ja sen tulosta, ja sitten yksityiskohtaisemmin, että mitä komissio suunnittelee, jos nyt tässä nähtiin, että ongelmia ei ole, niin mikä on tarkoituksenne tällä nykyaikaistamisella, tai miten sitä nyt sitten kutsuisikaan tätä päivittämistä, nykyaikaistamista, ja varsinkin kun ajatellaan investointeja, tämä oli yksi aiheesta, mikä on tarkoituksenne, ja Chilehän on myöskin osa näitä TISA-neuvotteluja, miksi pitäisi palveluista neuvotella uudestaan? Suunnitellaanko tässä jonkinnäköistä TISA plussaa ja mitä se plus siinä sitten tarkoittaisi? No sitten nämä Panama-paperit, kaikki tietyt puutteet ja se, että sopivatko tämänhetkiset määräykset, tässä on, myöskin veropetokset, toisille, mitä komissio ja kauppapääosasto oppi näistä Panama-papereista, eli tässä nyt pitäisi oppia ainoastaan näitä neuvotteluja ajatellen, vaan yleensä ottaen. Ja sitten tuo kestävän kehityksen luku, sekin mainittiin. Täytäntöönpano sanktiomekanismit puuttuvat tämänhetkisestä sopimuksesta, joten miten tämä saataisiin sitten astettua voimaan. Ja sitten myöskin hallituksen julkiset hankinnat, mitä komissio nyt suunnittelee siinä suhteessa. Sitten vielä lopuksi eh, tästä julkinen kuuleminen. Se on nyt ilmeisesti päättymässä tänään. Ehkäpä voisitte kertoa hiukan, siis aivan yleisellä tasolla, mistä lausunnot tulevat ja jotakin ajatuksia siitä, mitä nyt tästä kuulemisesta odot- tai mitä siltä odotetaan. Kiitos. Kiitoksia sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisempinä, herra Fissas. Kiitos puheenjohtaja. Minäkään en ole oman ryhmäni esittelijä tässä Chile-asiassa, mutta minä nyt kaikilla kunnioituksilla sitä kohtaa, mitä tässä on kuultu, niin tässä nyt ei esitetä mitään parannuksia, jos otetaan vaikkapa Meksikon sopimusta. Nämä ovat kaksi sopimusta, jotka ovat kehittyneet aika lailla samansuuntaisesti ja sen osalta parannustoiveita todellakin on. Halutaan uusi sopimus, joka soputettaisiin näihin uusiin äskettäin allekirjoitettuihin sopimuksiin. Ja nyt on yllättävää, että Chilen osalta vaikuttaisi siltä, että kaikki on kunnossa eikä tarvita mitään parannuksia. Minä olen myös sitä mieltä, että Tätä sopimusta pitäisi päivittää, vaikka se on hyvin toiminut, mutta kuten sanoitte, on sellaisia asioita liittyen esimerkiksi niihin sopimuksiin, jotka Chile on allekirjoittanut kolmansien maiden kanssa, että se ei ole nyt täysin sopusoinnossa niiden kanssa. Ja ehkä nyt kannattaisi tässä yhteydessä käyttää tämä mahdollisuus mukauttaa tätä sopimusta niihin sopimuksiin, jotka Chile on äskettäin allekirjoittanut ja myös niihin sopimuksiin, mitä Euroopan unioni neuvottelee tällä hetkellä. Tätä komissio varmasti ajaa takaa ja olisikin hyvä kuulla komission kanta asiaan. Toistaisin siis vielä, että on yllättävää, että nämä kaksi samantapaista sopimusta, Chilen ja Meksikon sopimukset, jotka allekirjoittiin aika lailla samaan aikaan, niin on yllättävää, että Tätä ei nyt haluta kovasti muuttaa ja kuitenkin Meksikon asia on ollut esillä pitkään. Thanks a lot. And now... Paljon kiitoksia. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, haluaisin toivottaa tervetulleeksi valtuuskunnan toiseksi suurimmasta äh, Saksan ammattiliitosta Verdistä. He ovat täällä paikan päällä ja seuraavat keskustelua me tervetuloa. Ja nyt annan puheenvuoron komissiolle, herra Jörgensen. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esittää kommentteja tästä selvityksestä ja kenties vastata myös joihinkin kysymyksiin, joita parlamentin jäsenillä oli. On joitakin kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille tässä, joita on syytä käsitellä. Ja yksi niistä on, pitäisikö päivittää tätä sopimusta. Meidän näkemyksemme on, että niin pitäisi tehdä. Ja tästä itse asiassa ovat päättäneet johtajat korkeammalla tasolla, että pitäisi katsoa mahdollisuutta päivittämiseen. Se, että sopimus on ollut menestyksekäs, ei merkitse sitä, etteikö voitaisiin toimia paremmin. Meistä on kaksi syytä, miksi pitäisi tehdä niin. Näemme, että on erinäisiä alueita, joilla voidaan, joilla voidaan sopimusta parantaa. Esimerkiksi markkinoille pääsy tuotteille, palveluille, eh, julkiset hankinnat ja investointien suojat, eh, tutkimus ja kehittäminen ja kestävä kehitys tai uusi tärkeä alue, joka on noussut esille kauppafoorumilla sitä koskevassa tiedotteessa, eli PK-yritykset. Myöskin laajemmat poliittiset puitteet Chilen kanssa. Me haluamme mahdollisimman parhaat ja kunnianhimoisimmat suhteet. Tämä laajemman, laajempi poliisten suhteiden yhteydessä, jolla on hyvin vahva historia, ja me haluamme päästä eteenpäin Chilen kanssa tässä asiassa. Tosiasia että sopimus toimii hyvin, ei merkitse sitä, etteikö olisi ollut ongelmiakin, mutta meillä on ollut hyvin toimiva järjestelmä. Meillä on hyvin toimivat istunnolliset puitteet, jotka tekevät mahdolliseksi ongelmien ratkaisemisen niin, että ne eivät ole johtaneet siihen, että olisi jouduttu esimerkiksi kiistojen ratkaisuun. Joten avainalueita, joita me, joilla me halusimme tällaista päivittämistä. Me haluamme päivittää eh, kestävää kehityksen osalta johtua kauppaa investointien suojelua, Esimerkiksi korruptiovastaisia kysymyksiä. Haluamme tätä siksi, että se on tapa, jolla kauppasuhteista Chilen kanssa tehdään sellaiset, että ne vastaavat sitä, mitä me ilmoitimme – kauppafoorumi tiedotteessa. Yksi johtopäätös selvityksestä, joka on minusta ongelmallinen se, että jos sanotaan, että päivittäminen olisi arvokasta, jos se vastaisi tiedonantoa, joka koskee tätä kauppaa. No, mehän näemme tämän päivittämisen seurauksena eh, tästä areas, key areas uh, which are missing in our, in our current uh, trade relationship. Kauppaa kaikille Trade for All tiedotteista. Haluaisin ottaa esille yhden asian tästä kertomuksesta. Tässä on sellainen oletus, että noudattaisiin tässä jotakin NAFTA-linjaa. NAFTA on vapaakauppasopimus, yksinkertainen vapaakauppasopimus. Me etsimme Chilen kanssa mahdollisuutta saada aikaan assosiaatiosopimuksen, joka on laajempi, ja pyrimme osana tätä sopimusta, joka perustuisi olemassa olevalle sopimukselle, että ei pelkästään poistettaisiin, vaan siihen lisättäisiin äh, kaupan ja kehityksen ja ihmisoikeuksien luottavuuksia ja haluamme parvan, paremman äh, investointisuojärjestelmän kuin naftassa on, joka on niin kuin sanottu vapaakauppasopimus. Maybe uh, just to say where we are in, terms of process. Sitten missä me olemme prosessin osalta? Meillä on voimakas sitoutuminen, siis ohja- johtajamme ovat sitoutuneet tähän äh, päivittämistoimeen. Meillä on mahdollisuus käydä neuvotteluja. Me olemme saaneet, pitäneet hyviä työkokouksia. Sillä kanssa nyt olemme äh, siinä vaiheessa, jossa katsomme sitä, mitkä alueet olisivat ne, mitkä voisivat kiinnostaa meitä, mitkä taas Chileä. Nämä otetaan esille ja toivomme hyvää, nopeaa edistymistä asiassa. Ja kuten muissa vastaavissa tilanteissa ilmoitamme teille työn tuloksista myös. Tällä hetkellä työ etenee hyvin Chilen kanssa ja tässä yhteydessä olemme aloittaneet myös työn oman sisäisen vaikutusarvion tekemisessä. Se on meille ehdottoman välttämätön, jos haluamme esittää neuvotteluvaltuutuksen myöntämistä. Haluamme pyytää neuvostolta lupaa käydä neuvotteluja tässä yhteydessä. Kuuleminenkin käynnistettiin. On totta, olemme juuri saaneet tulokset. Nämä ovat olleet käynnissä. Me analysoimme niitä, mutta tällä hetkellä – ei ole mitään arviota, jonka voisin antaa teille, mutta palamme tähän kysymykseen ja olemme valmiita tiedottamaan teille siitä, missä ollaan menossa eh, tässä prosessissa ja muissa prosessissa, jotka liittyvät latinalaiseen Amerikkaan. Kiitoksia. Ehkäpä minäkin voisin ottaa tässä pari kysymystä esille, joita kollegat esittivät. Yksi liittyy tähän kapasiteettiin. Me olemme nyt keskustelleet Australiasta, Uudesta Seelannista ja ASEAN neuvotteluista Indonesiassa ja muissa maissa. Joten mikä, tämä, mikä on se kapasiteetti tässä? Kuinka monta ihmistä komissiossa työskentelee tämän parissa, tämän Chile assosiaatiosopimuksen parissa? Sitten herra Fisas esitti kysymyksen siitä, miksi Chile eikä Meksiko – koska tilanne on samankaltainen, kun ajatellaan sitä, että molemmat sopimukset saatettiin päätökseen suurin piirtein samaan aikaan. Exactly how many... Niin, kuinka monta ihmistä nyt käsittelee tätä kysymystä komissiossa on asia, johon vaikea antaa vastausta. Meillä on yksi ihminen tässä vieressä, joka lähes täyspäiväisesti käsittelee tätä asiaa siinä 200-300 työajasta. Sitten meillä on asiantuntijoita, jotka ovat mukana näissä neuvotteluissa. Minä olen, on sellainen tunne, että meillä on hyvin kunnianhimoinen kaupan ohjelma Latinalais-Amerikan suhteen. Käsittelemme sitä, yritämme viedä, viedä sitä eteenpäin – niin pikaisesti kuin mahdollista, mutta kaiken kaikkiaan, siis kysymystä, kuinka monta ihmistä komissiossa käsittelee, onko meillä riittävästi resursseja käsitellä koko näitä kaupan ohjelmaa koko maailman kanssa bilateraalisesti tai moni, monenkeskisesti. Sitä teidän pitäisi kysyä varmaankin minun pääjohtajaltani tai komission jäseneltä, joka vastaa asiasta – Ajattelen sitä, miten itse pystyisin vastaamaan tähän kysymykseen. Mitä tulee sitten Meksikoon ja Chileen, on tiettyä rinnakkaisuutta, on tiettyä ajallista yhteensattumaa siinä, miten neuvotteltiin ensimmäisiä sopimuksia. On kuitenkin eroa siinä, miten näitä neuvotteluja tästä päivittämisestä käydään. Meksikon sopimus on edennyt hiukan nopeammin, mutta me toivomme, että ensi vuoden puolessa väliin, jos kaikki menee hyvin, voimme edetä neuvotteluvaiheeseen myös Chilen kanssa. Ajatellen, että sopimus Meksikon kanssa oli lähes valmis kolmisolle. Ajattelin Chilen tilanteen aika parempi käden, että saadaan käy loppuun tämän Meksikon sopimus. Tadi. Kiitoksia sitten. Tutkimuksen tekijä saa vielä kuudeksi minuutiksi puheenvuoron. Um. Kiitos, eli hyvin lyhyesti. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä ja jos sallitte, yritän käydä läpi nämä mahdollisimman nopeasti. Herra Rodi, Rova Rovio Pinheiro, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne mutta valitettavasti mitkään näistä mainitsemistanne asioista eivät olleet mukana niissä asioissa, joita meitä pyydettiin tutkimaan. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, että sukupuoli, näkökulman puuttuminen täältä ja se, että ei ole mietitty koulutusyhteistyön parantamista – Mm, nämä olisivat todella tärkeitä, mutta valitettavasti ne eivät olleet mukana tutkimuspyynnössä, joka meille esitettiin. Ja tämä koskee ainoastaan kauppa-asioita ja siksi emme näihin seikoin paneutuneet. Ja nyt palaan englannin kieleen, sillä useampi kysyjä oli tästä huolestunut. Tarkoitus ei koskaan sanoa, että ei tarvitse uudenaikaista toimivaa sopimusta, mutta meille esitettiin kysymys, onko tarvetta päivittää ja jos ymmärretään tarve niin, että on todella tarpeellista, niin ei tämän tutkimuksen mukaan ole tällaista tarvetta. Mutta onko siinä parantamisen varaa? No tietysti on. Ja jos ajatellaan Chilen ja EUn kokemuksia äskettäistä sopimuksista, voiko niistä olla apua parantamissa? No tietysti, mutta tätä me kuitenkin tällä tarkoitimme. Jos ajatellaan sitten edustaja McLarenin kysymystä siitä, mitä voidaan tehdä, mikä on mahdollista. Tämä liittyy juuri tähän. Jos ajatellaan investointia, halusti kysyä investoinneista. Investointisuoja, sijoittajan suoja on Chiilelle paljon mutkattuampi asia kuin EUlle. Chiilellä on 53 allekirjoittajaa kahdenvälistä investointisopimusta ja on paljon sellaisia sopimuksia, joissa on tällainen kappale mukana, eikä tässä olla yhtään niin pitkällä näissä keskusteluissa kuin mitä Euroopalla, Euroopassa nyt käydään investointisuojasta ja niin poispäin. Todennäköisesti siitä syystä, että Latinalaisessa Amerikassa on vuosikymmentä jo tunnettu nämä asiat ja nyt Euroopassa tutustutaan vasta tähän heidän luomaansa järjestelmään. Todennäköisesti syy on tämä. Ja sitten sellainen TPPn eh, sivuvaikutuksia ja sitä, ketkä tässä ovat toimijoita. No peretsä, kuten jo sanoin, TPP ei Chiilessä ole kovinkaan kiistelty asia. Voitte Chiilen kongressin ulkopuolelta järjesti kansalaisyhteiskunnasta löytää huolia TPPtä koskien vain tiettyjen osioiden osalta esimerkiksi koskien Eh, henkistä omaisuutta, mutta ei TPPtä tyhjössä voi analysoida. Siellä on ainoa TPPn allekirjoittaja, joilla on jo olemassa eh, etuskohtelusopimukset kaikkien allekirjoittajamaiden kanssa. Eli vaikka TPPtä ei ratifioitaisi, niin Chilellä on jo kaikkien 11 muun maan kanssa sopimukset olemassa. Eli ei tämä Chileen itse asiassa tuo paljonkaan uutta, ja siksi tämä ei ole yhtään niin kiistanalainen kuin SETA tai TTIP Euroopassa. Voiko se olla esimerkki latinalaiselle Amerikalle? Kyllä, jos minulta tätä kysyy. Siis ainoastaan jos minulta kysyy, ei Ramonilta. Chile voisi olla hyvä ja helppo valinta, jos et sitä maata, jonka kanssa tehdä pitkällinen sopimus, sillä on sellaisia perus ajatuksia, joita Chile on jo noudattanut monta vuosikymmentä ja sen takia sen kanssa olisi todennäköisesti helppo saada sopimus aikaiseksi, mutta e, se, että asia on helpompaa, ei tarkoita, että se nyt on välttämätöntä. Tisan osalta en nyt virallisesti voi sanoa yhtään mitään, sillä virallisesti minä en saa edes tästä asiasta mitään tietää. Kyllä minäkin olen katsonut Wikileaksia ja Panama Papersia. Aikaisemmin tuli tällaisia vuotoja, tekstistä, mutta ne eivät sitten olleet niin tarkkoja kuin mitä loppujen lopuksi sopimuksesta löytyi. Eli en nyt voi kommentoida tätä. Ja palatakseni siihen, mitä edustaja eh, Fisas kysyi Meksikon osalta. Itse asiassa nämä eivät ole ollenkaan sama asia. Ne allekirjoitettiin samaan aikaan, mutta ne ovat sopimuksia, joiden yksityiskohtia mittaisuus on aika erilainen. Eli Chilen sopimus oli neljännen sukupolven sopimus, joka oli paljon pidemmälle menevä. Meksikon sopimus on, vaikka se on samallakaan solmittu, niin se on kuitenkin vanhanaikaisempi ja sen takia sen jäsentyöllä pitäisi vielä parantaa. Ja jos sitten edustaja Jürgensenin puheenvuoron mennään, niin, tai herra Jürgensenin puheenvuoron vuoron taisin kantaa, niin emme me tule siihen tulokseen, että eh, Trade for All kauppa kaikille olisi tässä ennakkoehtona, vaan tämä oli annettu meille ehdoksi. Ei meidän mielestämme ole nyt välttämätöntä toimia tämän mukaisesti, vaan kysymys oli, että kuinka tämä päivitys sitten istuisi eh, tähän eh, kauppa kaikille strategiaan. Kiitoksia oikein paljon. Tämän tutkimuksen tekijälle oli äärimmäisen tärkeää käydä tämä näkemysten vaihto ja saada tämä näkemys ulkopuolelta. Ja me pysymme pitkään mukana tässä nykyaikaistamisprosessissa. Kiitos. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, eli äänestyksiin. yleisestä talousarviosta ensi vuodeksi. Tämä ei tule olemaan helppo talousarvio, mutta siitä nyt ei tässä kohtaa ole kysymys, vaan tämä liittyy ainoastaan näihin kauppaan liittyviin osioihin budjetissa. Hyvät kollegat, menkääpäs istumaan omille paikoillenne. ja ottakaa äänestyskortit esiin. Tehän tiedätte, että ainakin tuo loppuäänestys suoritetaan koneellisesti ja jotta voimme varmistaa, että korttien kanssa kaikki toimii, suoritamme nyt koeäänestyksen. Äänestys alkaa. Und die Abstimmung ist geschlossen. Ja äänestys päättyy. Kaikki toimii ja sopii. Täällä ei myöskään ole liikaa tai liian vähän ryhmien edustajia, joten voimme aloittaa äänestyksen. Ensimmäinen äänestys liittyy näihin kauppaan liittyviin osioihin ensi vuoden budjetissa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Abstimmung ist Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää todennäköisesti hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy yksi. ST otan tämän täältä pois. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Das war die falsche Taste. Se oli väärä näppäin. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Herra Fjellner otti omansa pois. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan 25, niin siis, anteeksi, sano puheenjohtaja. Eli tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Oho. Mhm. Will nicht jeder abstimmen. Also, Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty onnittelut edustaja Böge tästä mietinnöstä ja tuloksesta. Sitten pääsemme kohtaan 15. Äänestämme lausunnosta liittyen strategiaan Budgetary amendments. Ja, ja, ja. So, wir haben eine Sache über... Niin, niin, tässä nyt siis yksi asia jäi välistä, eli ne konkreettiset tarkistukset budjettiin. Ensinnäkin tarkistus 6678 edustaja Böökeltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 6677 edustaja Böökeltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 6682. Tässä on myöskin suullinen tarkistus edustaja Susterilta puolesta vastaan, tyhjää. Otetaanpa uusiksi. Kuka puoltaa tarkistusta 6682? Vastaäänet, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6675. Ai tarkistetaan. Täällä pyydetään tarkistamista, eli 6682 katsotaan nyt sitten koneellisesti. EPP has changed. Ich Meine Güte. EPP on tässä muuttunut, näin sen. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, vahva on EPP. 6675 raukeaa. Sitten meillä on 6681 edustaja Saakelta puolesta vastaan hyväksytty 6680 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin tarkistetaan 6680 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Und der Änderungsantrag 6679. 6679 seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt sitten konkreettiset tarkistuksetkin on saatu äänestettyä ja sitten pääsemme kohtaan 16. Kyseessä on lausunto, joka liittyy strategiaan nesteytetystä maakaasusta. Kyseessä ovat nämä yksittäiset tarkistukset kohta 16 ja siinä meillä on siis tarkistus 1 ensimmäisenä puolesta, tarkistus 1 kyseessä. Aha, minä sain juuri täällä tiedon annon siitä, että ALDE tukee myöskin kompromissia kaksi. Ja sitten taas vastavuoroisesti ei tue kompromissia neljä. Tämä tiedoksenne. Ja äänestysluettelussa tämä pitää sitten muuttaa. Eli uudestaan tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistetaan. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Tarkistus 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niukasti hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 26 puolesta niin siis 25 toinen osa. Anteeksi, tarkistus 25 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Anteeksi, So, hier war gefordert. Täällä vaaditaan nyt tarkistamista. Tarkistus 25, toinen osa on siis kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Pyytäisin nyt todellakin selvyyden vuoksi, että kaikki täällä nostaisivat käden pystyyn, koska sitten tuo tulos on helpommin nähtävillä. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Abstimmung ist Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta Tarkistetaan 45. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämäkin. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten pääsemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Und die Abstimmung ist Äänestys päättyy suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Damit ist unsere Abstimmungsstunde. Äänestys tuokio on näin päättynyt ja pääsemme kohtaan 17. Kahdenvälinen sopimus. Hyvät kollegat, Jos nyt haluatte lähteä täältä, tai jos haluatte käydä kahdenvälisiä keskusteluja, pyydän, että olette hiljaa ja mahdollisesti teette sen ulkopuolella. Nyt seuraavaksi on kohta 17 vuorossa. Kyse on suojalausekkeesta EUn ja Kolumbian ja Perun välissä kauppasopimuksessa. Kyse on tässä erityisesti banaaneista ja annan esittelijällemme edustaja De Sarnesille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, euh, merci. Kiitos oikein paljon, herra puheenjohtaja. Kuten tiedätte, tässä ehdotetaan asetuksen muuttamista, joka pohjautuu siihen, että Ecuador tulee mukaan tähän sopimukseen, joka on olemassa EUn ja Kolumbian Perun välillä. Ja meidän pitää tähän ottaa kantaa. Vaikuttaa siltä, että kaikkia todella innostaa tämä banaanikysymys. Tämä on mahtava. Erityisesti Ranskan kollegat ovat asiasta kiinnostuneita. No niin, meidän pitäisi tässä yhteydessä voida tarkastella uudelleen eurooppalaisen banaanin suojaa. Meidän pitää parantaa tätä järjestelmää, jotta todellakin voitaisiin parantaa eurooppalaisten banaanin tuottajien suojaa ja annetaan heille aikaa mukautua Ecuadorin mukaan tuloon. Ei pidä unohtaa, että Ecuador on myös on ensimmäinen tuottaja, suurin tuottaja maailmanlaajuisesti myös suurin viejä Euroopan unionin suuntaan. Ja tässä on kahdeksan tarkistusta, joita on esitetty ja niitä voidaan vielä parantaa lähipäivinä, kun kollegat esittävät omat tarkistuksensa niihin. Minä esitän neljää parannustapaa. Mainitsen ne nyt nopeasti teille. Aivan ensiksi ehdotamme, että otettaisiin käyttöön hälytysjärjestelmä, jotta voidaan etukäteen tietää, milloin kynnys, bananikynnys lähestyy. Näin komissio antaisi valiokunnallemme virallisen tiedon siitä, että ollaan ehkä pääsemässä tähän eh, kynnysarvoon. Tätä voidaan vielä täsmentää 80 prosenttia on usein ollut mielessä kynnysarvona, mutta tätä voidaan vielä miettiä lähipäivinä. Ja toinen parannustapa, me haluamme lisää avoimuutta ja suoraan sanon, jos ajatellaan eh, tämän eh, lausekkeen käyttöönottoa tai sieltä sitä ei oteta käyttöön, haluaisimme, että voitaisiin todellakin tutkia Eh, markkinointia saada tästä sitten tieto siitä, otetaanko mekanismi käyttöön vai ei ja mitä ajatuksia tämän päätöksen taustalla on. On tärkeää, että me saamme tästä tiedon. Ja kolmas tapa parantaa toimintaa on se, että parannetaan tietokantoja. Niiden avulla voidaan seurata tuontia. Niiden pitää sisältää mahdollisimman tarkkoja tietoja. Pitäisi olla mahdollista esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain tarkastella tilannetta. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. Tarvitaan tarkempaa tietoa eh, kaikista eri tuottajaryhmistä tämä ei ole nyt mahdollista. Näin komissio voisi tarkastella Euroopan markkinatilannetta ja saada siitä tarkempaa tietoa ja näin pystyisimme paremmin tekemään oikeat päätökset. Ja sitten neljäs seikka on tekninen, mutta kuitenkin tärkeä. Täällä huomioidaan Ecuadorin mukaan tulo sopimukseen ja siksi meidän pitää Ecuador aina ottaa tähän tekstiin mukaan. Ja sitten viimeisenä asiana eräs hyvin tärkeä seikka. Haluaisin päivittää komission yhteistä julkilausumaa ja me haluaisimme pyytää, että komissio harkitsisi vakautusmekanismin jatkamista 2020 jälkeen, jos eurooppalaisten tuotteen asema huononisi mekanismin käytöstä poistamisen myötä. Ja jos tämä nyt olisi mahdollista, niin esitetään tarkistus, joka olisi tämän suuntainen ja viitattaisiin sitten liitteeseen otettava yhteistä julkilausuma. Ja haluaisin muistuttaa, että meillä on paljon erittäin syrjäisiä eurooppalaisia alueita, jotka ovat unionille tärkeitä. Tätä ei usein korosteta ja siellä tuotetaan näitä banaaneja. Sillä on yhteiskunnallisia ympäristö eh, merkitystä, merkityksiä ja tämä on yhä tärkeämpää. Ja siksi haluamme vahvistaa kaikkia näitä säädöksiä ja kollegat, jotka seurana, seuraavan minuuttien aikana puhuvat. Toivottavasti he tekevät hyviä parannusehdotuksia, että päästään hyvään tasapainotun lopputulokseen. Kiitos. Kiitoksia. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Herra Mato ensimmäiseksi. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Haluan sanoa, että oli tällä ilo kuunnella hänen puheenvuoron. Haluaisin sanoa, että me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että sopimus Ekodarin kanssa, joka on suurin bananien tuottaja, kuten esittelijä sanoi, ei, ei voi olla lisäuhka yhteisön bananin tuottajille, joiden asema on jo heikennetty ja jo, johon liittyy loogista huolestunut, joka liittyy siihen, miten valvotaan Ekorin bananeja. Esittelijä mietinnössään on, hän voidaan sanoa, että se on hyvällä tiellä. Tämä on riittävä, mutta on totta, että äh, on täydentänyt sitä puheenvuoroa, hän on puhunut tällaista hälytysjärjestelmästä, mikä on perustavaa laatuista, että sanotaan tällainen varoitusjärjestelmä, olen ehdottanut tällaista ennakkovaroitusjärjestelmää, että ei pidä odottaa sitä, että, että on reagoitava etukäteen. Täytyy olla siis tällainen ai, riittävän aikainen rajoitus. Minusta puheenvuorosta tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Tarvitaan lisää avoimuutta myöskin. Ja tämä tiedottaminen ajoissa – selkeällä ja konkreettisella tavalla. oli, oli myös siitä, että hän on tekemässä tarkistuksen, on tehnyt tarkistuksen tässä vaiheessa, pyritään äh, menemään pitemmälle siitä, mikä on vuoden 2009 mekanismi, joten olen siis täysin yhtä se, mitä hän esitti, mutta se kokemus on osoittanut sen, että tämä järjestelmä, joka aiheuttaa epätasapainoa sitä on nähty viimeisen kolmen vuoden aikana Perun osalta. ei ole tapahtunut mitään. Siksi komission käsissä on se, että kun on jo tapahtunut jotakin vuoden lopussa, että jos käynnistetään tämä mekanismi, se joko pysäytetään tai ei, ei ota huomioon mitään tällaisia argumentteja, eikä niitä ilmoita siitä, minkälaisia argumentteja käytetään siihen, että käynnistetään tai keskeytetään tämä mekanismi. Tässä asiassa pitää olla erittäin selkeä, että selkeästi täsmällisesti sanotaan, että miksi komissio tekee jotakin tai ei. Komission täytyy sitten tehdä tällainen raportti, joka ei tietoa tuotannosta, tulosta, ja hinta odotuksista ja myöskin tästä alkuperäinen valvonnasta myöskin se, että tämä pitää tehdä ajoissa mieluiten kuukausittain, koska banaani tuotannosalta voidaan sanoa hyvin erilaista, että voi tapahtua kesällä tai, jonakin, kesän tai jos, kesällä jonakin muuna vuoden aikana tiettynä kuukausina, joten tehdään jonkinlainen keskiarvo. Tämä ei kuitenkaan vastaa täysin kaikkea otetaan vain huomioon. Siis tämä vuosi globaalisti kokonaisuudessaan siis sellaisia että esimerkiksi tuotteen myyntin osalta ei välttämättä kasta tuloksia, mutta on sellaisia vyöhykkejä, joissa hinnat ovat sitten paremmat ja jolloin tämä keskitulo vastaa todellisuutta, eli kysymys myös siitä, minkälaisella tuloksella tuotetaan rannikolla esimerkiksi Nikola tai vastaavaa. Joten äh, tästä tulee vielä keskustelua. Myöskin pitäisi päästä siitä, että pitäisi käynnistää välittämä, keskeyttäminen välittömästi tarvittaessa. Eli tämä ei ole mitään uutta. Vuonna 2012 puheenjohtaja esitti raportti, joka oli erinomainen ja joka vahvisti juuri tämän, että tämän salin yrittäminen merkitsi sitä, että käynnistyy tämä keskeyttäminen. Mutta miksi en voi tehdä samantyyppistä sopimusta uudestaan, samansuuntaista, eli Ecuadorin osalta tilanne on sama kuin Kolumbian perun kanssa, mutta minä ottaa huomioon kuitenkin yksi asia. Kolumbian perun tapauksessa yhteisön tuotteen osalta on tehty korvauksia siitä, että sopimus tuli voimaan Kolumbian Peron kanssa. Se korvattiin 40 miljoonalla eurolla. ajatellen niitä menetyksiä, joita tästä syntyi. Ja myöskin Ecuador ja Kolumbia ja Peru, vaikka Ecuador on huomattavasti voimakkaampi tuotteja kuin Kolumbia ja Peru, meidän pitää ottaa huomioon tämä korvauskysymys. Nyt meillä on myöskin esillä tämän de el que esta situación. Äh, uudistus, joka liittyy äh, tähän järjestelmään, taisi myöskin tilannetta, jossa Kanadian tuote voisi ottaa yksi korvauksen siitä, mikä liittyy Peruun, niin kysymys on 40 siis miljoonasta eurosta. Ja näissä mielessä uskoisin, että voisimme saada tämän sopimuksen äh, silloin kun siitä varmistetaan myöskin, taataan myöskin tulot tuottajille Euroopan unionissa. Ja tämä raportti, sitä täsmennettäisiin e, sellainen e, ennakkovaroitusjärjestelmä, joka olisi tarpeen. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Pyydän, että puhuisitte hiukan lyhyemmin, koska meillä on tässä vielä kolme esityslistan kohtaa edessämme. Toivottavasti saamme kaikki käsitelty. Ei mitään puheaikoja tässä vielä, mutta pyydän, että puhutte lyhyesti. Edustaja Moise. Thank you, Chair. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti puheenjohtajaa. Me tuemme tätä trendiä, joka tässä otettiin esille aikaisempien puhujien toimesta ja haluaisin ottaa muutaman asian esille, jotka ehkä tuovat lisää selkeyttä ja auttaisivat myöskin keskustelussa näistä tarkistuksista ja kompromisseista, joita käymme seuraavien päivien aikana. Me olemme käyneet keskusteluja komission kanssa liittyen tähän automaatioon on olemassa kynnysarvoja, kun ajatellaan vakautusmekanismia bananan, bananien osalta. Kun kynnys saavutetaan, niin si- silloin kynnys täytäntöpantaisiin automaattisesti tai ei. Katsoin tätä tekstiä hyvin tarkkaan. Ja todellisuus on se, että automaattisuus, sitä ei tässä ole, mutta se ei kuitenkaan ole mahdotonta. Joten tässä on olemassa tuo mei, eli tuo mahdollisuus, eli EU voi poistaa myönnytykset, jos kynnysarvo saavutetaan. Eli jos ajatellaan nyt juridista puolta, niin tämä automaattisuus on mahdollisuus, no ei nyt välttämättä halut, toivottava sellainen, kun ajatellaan markkinoita siitä, että nyt ei tässä mitään kauheuksia tapahtuisi, mutta jos ongelmia tulee, niin periaatteessa tämä automaattisuus olisi mahdollisuus. Ymmärrän täysin ja olen samaa mieltä näistä avoimuuskysymyksistä. uskon, että tässä voitaisiin tehdä hiukan enemmän. On hiukan naurettavaa, että olemme saaneet mm, ensimmäinen ja 14. tammikuuta tietoja banaanimarkkinoiden tilanteista. Ja kun ajatellaan tekstiä ja täytäntöön pantua lainsäädäntöä, myönnytysten poisto olisi voinut tapahtua ainoastaan vuoden loppuun mennessä. Eli jos 14. joulukuuta käsitellään sellaisia asioita, jotka pitäisi toimeenpanna joulun mennessä, niin tämä on hiukan kyllä naurettavaa. Uskon, että voimme löytää älykkään tavan saada aikaiseksi varhaisvaroitusjärjestelmän, eh, joka ei mitenkään liity komission valtuuksiin, vaan tämä on täytäntöpanosäädös, joka pitää hyväksyä lopussa tai ei. Eli ehdottaisin, että pohdimme tätä, tätä 80 prosenttia, joka on ehdotettu, tai että komissio esittäisi raportin tai kertoisi meille lokakuun alkuun mennessä joka vuosi, koska se on hyvä päivämäärä, kun ajatellaan banaanimarkkinoita, riippumatta siitä, että onko kynnysarvo ylitetty tai 20 prosenttia saavutettu. Ja tämä koskettaisi siis sekä Keski-Amerikkaa että Kolumbia, Perua Ecuadoria, koska useimmat bananit tulevat tuolta alueelta – ja voitaisiin katsoa molempien markkinoiden vaikutuksia Euroopan markkinoihin, joten ehdottaisin, että pohtisimme, että ensimmäinen lokakuuta voisi olla tuo päivämäärä, jolloin komissio informoisi meitä kynnysten tilanteesta ja siitä, millainen markkinoiden tilanne molempien sopimusten osalla, osalta ja, ja tuona hetkenä me voimme reagoida – riittävän ajoissa, eli kolme kuukautta ennen vuoden päättymistä, että onko markkinoilla ongelma vai ei. Eli tässä nyt sitten voimme arvioida tilanteen järkevästi ja komissio joutuu julkaisemaan tämän niin kuin se jo tekeekin markkinan laajuisesti, eli näillä molemmilla markkinoilla, mistä banaaneja Eurooppaan tulee. Ja myöskin tuo vakautusmekanismin voimassaoloa pitäisi pidentää vuoden 2019 jälkeen tässä kyllä varmasti myönnytyksiä mahdollisesti pyydetään, joten tässä mahdollisesti tässä joudutaan menemään alle tuon 75 euron per tonni, eli myönnytyksiä tarvitaan, ja tässä voi myöskin piillä vaara. Tässä saattaa jotakin ongelmia esiintyä lopuksi, mutta mielelläni tein yhteistyötä kanssanne, jotta löydämme järkevän kompromissin kaikkiin näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Edustaja Sari ole paikalla, mutta Emma korvaa hänet. Minä puhun kollegani Jan Zahradilin puolesta. Voitte nähdä, minä olen hyvin varustautunut tähän bananikeskusteluun tänään. ECR on yhtä mieltä ehdotuksesta, joita ollaan tekemässä asetukseen ja mitä esitellään, niin olemme yhtä mieltä näistä suojalausekkeista ja vakautusmekanismeista – kun me avaamme markkinoita, niin silloin on tärkeää, että myöskin EUn yritysten täytyy voida sopeutua kilpailutilanteeseen, mutta tämä merkitsee myöskin tällä tietty määrä joustavuutta, mitä liittyy kolumbiasta ja perusta tuottaviin äh, bananeihin silloin, jos ne todellakin vakavasti vaikuttavat äh, vahingoittavasti tilanteeseen niin EU-ssa tuotteen kannalta tai, tai tai sitten kompensoinnin osalta tai sitten siihen, että vähentää tuotantoa. Eli kysymys on hyvin laajasta kirjosta sitä arviointia, mitä voidaan tehdä, mitä tapahtuu bananien tuontimarkkinoilla, mutta emme voi tukea mitään automatisointia. Esimerkiksi sitä, että puututtaisiin tulleihin silloin, kun banaanin tuonti ylittää tietyn kynnysarvon, joka on luotu vuotta varten. Meidän täytyy katsoa näitä asioita yleisemmin ja katsoa puitetta, mutta siiskin on ratkaisevan tärkeää, että komissio säännöllisesti tiedottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa trendeistä, jotka liittyvät banaanin tuontiin EUn markkinoille. Meidän täytyy pystyä ennakoimaan riskit tulevaisuudessa ja löytää asianmukainen vastaus. Mutta odotamme kyllä yhteistyötä Estleen kanssa tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä. Helmut. Kiitoksia, se Helmut. Thank you, Chair, and I was... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää niin ikään esittelijää tämän mietinnön luonnostelemisesta. Me kaikki varmaankin tiedämme, että EUlla banaaneilla on tuollainen yhteys, koska meillä on yhteistä historiaa jo vuosien ajan. Ja varmastikin muistatte, että Rooman sopimukset viivästyivät tästä syystä ja kun Berliinin muuri muurtui Itä-Berliinin, kun mentiin Itä-Berliinin raja-alueella, annettiin banaani ikään kuin symbolina. Ja kun ajatellaan tuota pitkää konfliktia VTOssa, liittyi nimenomaan Ecuadorin tapaukseen. Ja Ecuadorilla oli oikeus pitää kiinni sitä sopimuksista. Ja siellä oli seitsemän tapausta vireillä ja yksi oli EUta vastaan, eli tämä, tässä on hyvin laaja historia takana ja bananikauppa oli yksi tärkeimmistä motivaatioista Ecuadorille liittyä VTOhon, koska äh, tässä sillä oli mahdollisuus myöskin viedä muita tuotteita, kuten katkarapuja – ja myöskin siinä, että se liittyy tähän vapaakauppasopimukseen. Ja me tarvitsemme näitä suojalausekeita. Silloin kun EU allekirjoitti Geneven yleissopimuksen, niin suuri mahdollisuus jätettiin käyttämättä. Se, että se olisi käyttänyt banaanimarkkinoita hyödyksen, että se olisi saanut aikaiseksi oikeudenmukaisuutta. Näillä markkinoilla olisi annettu etuoikeuksia bananin tuottajille, että ne tuottajat kunnioittaisivat ihmisoikeuksia ja Ecuadorin suurlähetystä antoi meille tietoja liittyen siihen, että mihin ponnisteluihin siellä on ryhdytty, jotta kestävää bananin tuotantoa siellä vahvistettaisiin. Ja Geneven sopimusten häviäjät ovat pakoteen maat, koska tässä tähän liittyy hyvin monia maita. Euroopan tuottajat, heille luvattiin tukia, jotta voitaisiin kompensoida markkinoiden menetykset, joka todellakin tuo monia työpaikkoja. Gue Angel toivoo, että komissio yhdessä kumppaneiden kanssa ryhtyisi toimenpiteihin, jotta ekologisesti puhtaampaa mm, banaania saataisiin EU-alueelle. Tämä olisi osa vaihtoehtoista kauppapolitiikkaa ja tällä välin me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että sopimuksia täytyy kunnioittaa tästä suusta. Me olemme samaa mieltä esittelijän kannasta suojalausekkeeseen. Emme kuitenkaan välttämättä tue tarkistusta yksi, koska uskomme, että Ecuadorille pitäisi antais, antaa sama agenda tarifin poisto äh, agendalle kuin näille muille FTA-kumppaneille. Me tuemme tarkistuksia, joissa vaaditaan enemmän tietoa äh, ja myöskin sopimuksen soveltamista markkinoilla, mutta pyydämme komissiota myöskin oikea-aikaisesti ja tarkasti ja säännöllisesti äh, kertomaan tilanteesta, joka vaikuttaa kaikkiin tuottajiin Euroopan unionissa. Haluan myöskin todeta, niin kuin menneisyydessä me olemme neuvotelleet, niin emme puolla mitään automaattista soveltamista. Uskomme, että meidän ei pitäisi jättää suojalausekkeen käyttöpäätöstä ainoastaan komission käsin, joten todellakin odotamme rakentavaa yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta saamme oikea-aikaisesti aikaiseksi tuon sopimuksen. Kiitos. On. Paljon kiitoksia. Anteeksi, edustaja Keller. Minä en saanut tietoa, että hän pyysi puheenvuoron. Kiitos. Minulla on periaatteessa vain kysymys komissiolle Me vihreät emme koskaan ole kovasti pitäneet Peru Kolumbian sopimuksesta, jos tämän muistatte. Mutta jos en nyt erehdy, voitte korjata. Ecuador halusi mukaan tähän sopimukseen juuri bananien takia siksi, että he halusivat alhaisimmat tullit, niin kun komissio oli muiden, kanssa, muiden maiden kanssa neuvotellut. Ja jos nyt ymmärrän oikein, niin nyt ehdotus on, että Ecuador ainakin tietyn ajan maksaisi korkeampia bananitulleja kuin muut maat. Eikö tämä nyt eh, johda siihen, että tämä ikään kuin veisi pohjan koko tämän eh, koko pohjan Ecuadorin liittymisaikeilta. Emme kyllä pitänyt tästä sopimuksesta alun perin, mutta ehkä komissio voisi kertoa, onko tästä nyt puhuttu Ecuadorin kanssa ja mitä sieltä on sanottu. Olisi mielenkiintoista tietää, koska jos he tulevat mukaan bananien takia, sitten sanotaan, että kuitenkin bananitulot ovat korkeammat, niin mitä järkeä on sitten ottaa Ecuadorin mukaan? Et maintenant, Monsieur Ferrand. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todella arkaluontoinen asia meille ranskalaisille, sillä tämä bananeja koskeva vakautusmekanismi on haitallinen Ranskan tuottajille ja eurooppalaisille tuottajille. Euroopan bananimarkkinat ovat ensimmäiset kulutusmarkkinat, mutta eurooppalainen tuottaja siitä hyödyy. Ranskan antilleilla banaanin tuotanto on hyvin tärkeää, mutta valitettavasti tuotanto laskee siksi, että Etelä- ja Keski-Amerikasta tulee paljon kilpailua. Ei tämä tyhjästä tule, vaan tiedämme, että taustalla on vapaakauppasopimusten lisääntyminen Euroopan unionin ja tiettyjen maiden välillä jo tiettyjen vuosien ajan. Ja vielä pahempana asiana on Ecuadorin kanssa tehtävä vapakauppasopimus. Se on ensimmäinen bananiveijän maa ja se vielä tuhoaa tätä ala lisää. Antelit eivät tätä kaivaneet, koska siellä on kriisi vallalla niin kuin muuallakin Ranskassa ja Euroopassa. Kun nyt on tämä minimalistinen suojelauseke mukana sopimuksessa, tämä johtaa siihen, että nämä ranskalaiset joutuvat todella kurjuuteen. Nyt on korkea aika vahvistaa Antille bananin tuotantoa. Se on todella tärkeää, jotta tämä alue säilyisi elinkelpoisena. Madame Saifi. Saifi. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Marin Sarnesia tästä työstä. Voin yhtyä näihin ajatuksiin, jotka täällä on esitetty banaaniala kuten täällä on monta kertaa sanottu, on erittäin syrjäisten alueiden taloudelle hyvin tärkeää. 37 000 työpaikkaa liittyy suoraan tai epäsuorasti varren tuotantoon. Haluaisin muistuttaa, että eurooppalainen banaanituotanto on esimerkillistä. Tuotteet toimivat sosiaalisten ja ympäristö- ja työsääntöjen mukaan aivan oikein. Meidän pitää heitä tässä auttaa suojalauseke ja vakautusmekanismi ovat todella tärkeitä meidän tuotteillemme liittyen tähän Peron, Kolumbian ja Ecuadorin sopimukseen. Me jo yli vuosi sitten sanoimme tämän asian valikunnassa. Parlamentti ei ole saanut tarpeeksi tietoa komissiolta siitä, miten banaanituonti tuonti etenee Euroopassa ja siksi minä tulikin yhdyn tähän esittelijän pyyntöön. Me olemme rinnakkaislainsäätön, meillä pitää antaa oikeakaista tietoa, joka on myös laadukasta banaanin tuotan, tuonnista. Ja on käytettävä vakautusmekanismia 2020 jälkeenkin. Pitää löytää ratkaisu tähän ongelmaan ja komissio pitää pitää meidät koko ajan ajan tasalla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fissas. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Desarnesia hänen ehdotuksistaan. Ne ovat mielenkiintoisia. Ja kiitos herra Matoa. Kaikki tietävät, kuinka kiinnostunut minä ja kollega Scholz ja te puheenjohtaja olette ollut siitä, että tämä saataisiin aikaiseksi tämä vapaakauppasopimus Ecuadorin kanssa ennen vuoden loppua. Tämä on Ecuadorille hyvin tärkeä ja se unohtaa, että siellä tilanne on vaikea. Globalisaatio ja öljyn hinnan lasku, maan järjestys, joka siellä on tapahtunut kaikkien näiden asioiden takia he tarvitsevat tätä sopimusta. Aikaisemmin siihen ei yhdytty eivät halunneet liittyä Kolumbian Perun sopimukseen aikoinaan, mutta nyt jos tämä sopimus ei astu voimaan, niin tämä on heille suuri ongelma. Ja tämä koskee ainoastaan banaania, vaan myös kaakaota ja ja suuria katkarapoja. Ja siksi tarvitaan tässä todellakin ratkaisua komissiolta pitää miettiä jonkunlaista korvausta, niin kuin herra Mato tässä mainitsi perun osalta, tai sitten siinä vaiheessa, kun näiden määrien yli mennään, niin ryhdytään todellakin aivan poliisin toimiin. Toivottavasti tämä saadaan ennen vuoden loppua valmiiksi. Pitäisi saada sopimusaikaiseksi Ecuadorin kanssa ja bananin tuottajille on annettava myös takeet siitä, että jos tuontia on liikaa, he eivät joudu tästä kärsimään. Tämä on varmasti mahdollista ja pyytäisin, että komissio nyt löytäisi ratkaisun, joka on hyväksyttävissä ennen vuoden loppua. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Andrieu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensiksi Marielle de Sarnesia hänen tekemästään työstä ja olen samaa mieltä siitä, kun hän puhuu banaani, banaanialan vaikutuksesta meren takaisin alueihin. Tarkoituksena on parantaa tiedonantoa ja avoimuutta parlamentin suuntaan proaktiivisella tavalla, varsinkin kun ajatellaan bananin tuontia ja sen vaikutusta meidän markkinoihimme ja meidän tuottajimme ja tämän hyvissä ajoin niin, että voidaan reagoida paremmin ja myöskin ennakoida tilannetta Tarvitaan tarkkoja tilastotietoja. Niitä pitäisi päivittää säännöllisesti. On tärkeää, että komissio, kun ajatellaan sopimuksen aikaisemman kynnystä, tästä kunnioitetaan ja varsinkin, että otetaan huomioon Ecuadorin mukaan otto, joka on yksi tärkeimmistä bananin tuottajista maailmanlaajuisesti. Tämä kynnysarvo, niin kuin sanottiin, on ylitetty säännöllisesti viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta säädöksen täytyy taata tuottajien, eurooppalaisten tuottajien suoja. Ja tuen sitä, että löydettäisiin sellainen tapa, että komissio pyrkisi pidentämään bananin suojamekanismia vuoden 2020 jälkeen ja myöskin tukisi tuottajia järkevällä tavalla, joten tämä totta kai täytyy myöskin saada tekstiin seuraavien päivien aikana. En. Paljon kiitoksia sitten Ilma. Kiitos presidente, yo también me quiero reconocer. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ottaa tunnustusta esittelijälle tästä erinomaisesta työstä, kun on huomioitu kaikki eri tuntemukset eri maista, erityisesti niissä maissa, joissa banaania tuotetaan. Minä luotan aivan täysin esittelyihimme, minun ryhmäni esittelijän Sorin Moisan, siinä mielessä, että varmasti voidaan löytää rationaalinen tehokas ratkaisu huomioiden myös tämä tavoite, joka on varmasti komission ja parlamentin yhteinen, eli että saataisiin allekirjoitettua Ecuadorin liittyminen Perun ja Kolumbian pöytäkirjaan. Mutta on taattava, että bananivakautusmekanismi toimisi paljon paremmin kuin tähän asti. Varhaishälytysjärjestelmä on välttämätön. Pitää olla tarpeeksi suuri prosenttimäärä, jotta kun tämä hälytys annetaan, niin olisi tarpeeksi aikaa ryhtyä toimiin. Ja on tehty myös selväksi, että komission olisi parannettava tiedon antoa ja avoimuutta jäsenvaltioiden suuntaan, jos tiedot toimitetaan myöhään, niin voidaan ryhtyä toimiin myöhään ja tämä on ehkä jo vahingollista. Eli kyllä varmasti rationaalisesti ja älykkäästi voidaan toimia, käyttää näitä älykkäitä välineitä ja tästä varmasti on hyötyä kaikille osapuolille. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että meidät on pidetty mukaan näihin keskusteluihin valiokunnassa, niin että voimme esittää joitakin äh, alustavia kommentteja. Ensinnäkin komissio haluaa kiittää Rova de Sarneita, joka on esittelijä, samoin kuin varjoesittelijöitä tehdystä työstä äh, tähän mennessä tässä asiassa ajatellen näkemysten vaihtoa. Komissio ymmärtää hyvin huolenaiheet, ymmärtää myöskin mitä herkkyyksiä tähän sektoriin liittyy. Komissio kuitenkin haluaisi muistuttaa siitä, että sen ehdotus jo koskee toimenpanosäädöksiä ja se on rajoitettu ensinnäkin siihen, että Ecuador äh, jakaa sopimuksia, joka on tehty kolmien perun kanssa ja että muutokset ovat pieniä ja jotka liittyvät nimenomaan tullimääräykseen liittyvät pannaan niihin, jotka ovat muuttuneet sen jälkeen, kun ne alkuperäiset asetukset julkistettiin. Tämä vakautusjärjestelmä banaaneille on tulosta neuvotelusta sopimuksesta kauppakumppanien kanssa ja määräyksissä, jotka liittyvät sen toimeenpanoon, ne ovat asioita, joista myöskin on kuultu EUn sisällä kai laataisen lainsäädännön vallanharjoittajien haaroja. Ja se, mikä siinä on tämän osalta, liittyisi muihin sopimuksiin, on no, meidän näkemyksessä on, että mistä myöskin ovat oikeusasiantuntijat yhtä mieltä eri instituutioista, että neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat muuttaa komission ehdotuksia sikäli kuin nämä muutokset pysyvät komission ehdotuksen vaikutusalan puitteissa. On tietysti aina mahdollista parantaa asioita, esimerkiksi avoimuutta ja olemassa olevia mekanismeja. Ja komissio on jo tehnytkin tätä ilman, että olisi oikeudellista velvoitetta, joka olisi määritetty olemassa olevassa asetuksessa. Esimerkiksi olemme antaneet ennakkovaroituksen Guatemala saa perusavoittiva 80 prosenttia kynnyksestä. Tänä kesän lähetimme yksityiskohtaisen selittävän tiedotteen joka liittyivät taustalla oleviin pohdintoihin silloin, kun oli kysymys komission päätöksistä, joka liittyivät sitten siihen, kun Guatemala ja Peru saavuttivat sataprosenttisesti kynnysarvoa viime vuonna. On syytä muistuttaa, että sekä Guatemala että Peru ovat pieniä toimijoita banaanimarkkinoilla. Ne edustavat alle 3 prosenttia kaikista, kaikista tuonnista Euroopan unioniin. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, kuten jo mainittiin, oikeudellisesti katsottuna – muutosten täytyy pysyä komission ehdotuksen vaikutusalan puitteissa. Ja näiltä osin olen kuullut jotakin kommentteja, jotka liittyvät äh, tällaisen automaattisuuden kysymyksen. Ja haluankin muistuttaa, että komissio on jo vastannut kirjallisesti kysymyksiin, joita äh, tämä valiokunta teki viime marraskuussa – en siis hukkaa että toistamalla komission kantaa, joka koskee tätä automaattisuutta. Me voimme sanoa, että sitä siis ei ole olemassa. Jotta voidaan välttää tulevia ongelmia tai vääriä tulkintoja, minkä tahansa toimijoiden taholta, mikä tahansa ko- korjaus, muutos tähän asetukseen, sen täytyy olla riittävän täsmällinen. Ja tässä mielessä komissio näkee, että on tilaa muutokselle, niin kuin on esitetty esitysluonnoksessa. Joidenkin tarkistusten kielen pitäisi olla täsmällisempää, niin että voidaan varmistaa esimerkiksi tavoite, joka liittyy lisätiedon jakamiseen, täyttyy ja voidaan välttää tur- tarpeetonta keskustelua tulevaisuudessa. Haluamme myöskin tehdä selväksi, että meidän mielestämme mekanismin olemassaolon pitkittäminen, josta on sovittu vapakauppakumppaneidemme kanssa, menee yli komission ehdotuksen vaikutusalan ja olisi ristiriidassa sopimustemme hengen ja kirjaimen kanssa, joten olemme hyvin skeptisiä tällaisten muutosten suhteen. Tulemme kuitenkin etenemään asiassa mahdollisimman pikaisesti, jotta voimme helpottaa sitä, että saadaan aikaan äh, sujuvalla tavalla sopimus kolmen toimielimen kesken. Mitä tulee sitten kysymykseen, joka koskee sopimusta Ecuadorin kanssa ja miksi tullit Ecuadorin suuntaan ovat tällä hetkellä korkeammat kuin Kolumbian tai Perun osalta? Vastaus on yksinkertainen. Siksi, että Ecuador on liittynyt sopimukseen mukaan myöhäisemmässä vaiheessa, joten tullit, jotka liittyvät Ecuadorin poistaminen, tapahtuu ja se käynnistyy myöhemmin, mutta viime kädessä tullaan samaan tullien tasoon kuin kahdella toisellakin maalla on. Tämä uskoakseni oli siis vuonna 2020, eli 75 euroa tonnia kohti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Mata halusi vielä esittää kysymyksen. Entä sinulla, kiitos puheenjohtaja, vain pikaisesti yksi kysymys liittyen tähän komission vastaukseen Siinä ei vastattu eräisiin mahdollisiin malleihin, joita on esitetty eh, mietinnössä, mutta kun on syntynyt neuvottelutulos, niin totta kai, totta kai on kokouksia ja tullaan keskustelemaan asioista, mutta komissio on sanonut jotakin, joka liittyy tähän automaattisuuteen, mutta kuitenkaan heidän komission sana oli mitään Jumalan sanaa. On monia kysymyksiä, joista voimme sanoa, että emme ole yhtä mieltä. Ja viime kädessä on selvää se, että emme ole yhtä mieltä siitä, miten komissio kolmen vuoden ajan on käsittänyt sitä, että on ylitetty näitä kynnysarvoja, kun oli kysymys Perun osalta ja vuoden 2015 tapauksessa Perun ja Kuotemalan osalta. Haluaako komissio vastata tähän? Oh. Niin. Äh, uh, äh, I, äh. I... ää. Me käsitettiin väärin en suinkaan pyrkinyt nyt sanomaan, että komission sana on lopullinen sana asiasta, ilmaisi vain komission näkemyksen asiasta. Kiitos. Selvä. Ja sitten annan vielä esittelijälle, eh, edustaja Desarnesille puheenvuoron. Kiitoksia, kiitokset puheenjohtaja, kiitokset kaikille puhujille, varjoesittelijöille totta kai, ja Inta-kollegoille, ja kiitokset myöskin agrivaliokunnan jäsenille. Äh, en tiedä, pitäisikö tässä nyt komissiotakin kiittää. Varmasti äh, tämä avoimuus äh, tässä on kyseessä, mutta tämä on erittäin mielenkiintoista ja tästä syystä on sääli, koska niin, en nyt täysin ymmärtänyt tätä, mutta sanon tämän kyllä hyvin myönteisessä mielessä, mutta se mikä nyt sanottiin tässä keskustelussa, niin sitä ei oteta kuitenkaan huomioon komission puheenvuorossa. Eli tämä eh, kyllä häiritsee minua tässä työskentelymetodossa, eli tässä puhutaan tunti. Jos nyt sitten ei saada mitään järkevää konsensusta aikaiseksi, niin se on sääli. Eli eh, täällä on erittäin ristiriitaisia kantoja. Totta kai tämä on meille kaikille merkittävä ala, tämä banaaniala meidän meren takaisille alueille ja Euroopalle tämä on tärkeä asia ja haluan sen ottaa vielä tässä esille. Ja sitten toinen asia on se, että kaikki mikä liittyy suojelemiseen ja se, että haluamme suojella eurooppalaista bananin tuotoa, se on hyvin laadukasta. Tämä on myöskin tärkeä lähentymiskysymys. Sitten kolmas tärkeä kysymys on se, että me kaikki täällä todemme, että vakautusmekanismia ja suolalauseke, nämä ovat äärimmäisen tärkeitä välineitä. Niiden täytyy toimia ja niitä täytyy parannella, jotta ne todellakin voivat olla siinä roolissa, että ne edistävät eurooppalaisia intressejä silloin, kun ne ovat uhattuina. Ja täällä ollaan melkein samaa mieltä siitä, että haluamme enemmän avoimuutta ja enemmän tietoa komission taholta. Haluamme tietoa emme ainoastaan oikea-aikaisesti, vaan myöskin etukäteen. On ja ollaan tästä ennakkohälytysjärjestelmästä samaa mieltä, eli, eli 80 prosenttia tuo ensimmäinen lokakuuta. Ja keskustelemme näistä seuraavien päivien aikana, mutta voimme kyllä edetä näissä. Olemme myöskin kaikki samaa mieltä siitä, että on tilastovälineitä, jotka ovat tarkempia ja ne täytyy päivittää paremmin. Ja meillä on myöskin yhteinen näkemys täällä siitä, että jos nyt sitten ryhmät ovat yhtä mieltä, että pyydetään, että mekanismia käytetään vuoden 2020 jälkeen. Eh, ja täällä on yksi eh, kysymys, jota varmasti käsittelemme seuraavien päivien aikana. Kyse on tästä automaattisuudesta. Tänään ei varmasti tätä keskustelua voida jatkaa, vaan jatkamme sitä keskenämme mutta mielestäni tämä keskustelu oli erittäin hedelmällinen ja haluan kiittää jokaista täällä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Merci paljon kiitoksia. Tarkistusten määrä on 5. syyskuuta kello 12 keskipäivällä. Sitten siirrymme kohtaan 18. Hyvät kollegat, meillä on nyt puoli tuntia aikaa käsitellä kaksi kohtaa, eli 18.19 ovat sellaisia, että voimme maksimissaan käyttää 15 minuuttia, ehkä myöskin vähemmän. Kohta 18 on raportti makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta kolmansille maille. Ja annan tässä ensin eh, herra Dirk Lennartsille komissiosta puheenvuoron viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Mr. President, uh... Kiitos puheenjohtaja. Tämä vuotuinen kertomus maksullisesta rahoitusavusta osoittaa, että hyvin epävakaa tilanne EUn naapurustossa vaikuttaa makrotaloudellisen rahoitusavun toimiin. Se on johtanut siihen, että on tapahtunut huomattavia, huomattavaa lisäystä näiden toimien määrässä ja myöskin tämän avun Äh, laajuudessa itäisessä naapurustossa Ukrainin äh, konflikti on lisännyt tuen tasoa ennennäkemättömällä tasolla ja itäisellä alueella alueelliset konfliktit ja pakolaisvirta Syyrian sodan vuoksi ovat vaikuttaneet siihen, että on osoitettu makrotaloudellista apua lukuisille maille. The course of 2015. 2015 aikana ja myös tänä vuonna komissio on huomattavasti päässyt eteenpäin erinäisten vakuutusarvosavun hankkeiden toteuttamisessa. Olemme täysin toteuttaneet kaksi ensimmäistä hanketta Ukrainassa, yhden Jordaniassa ja yhden Kirgisiassa. Ja tämä on ollut ensimmäisiä hankkeita, jotka käynnistettiin vuonna 2014. Viimeinen hanke toteutettiin käytettiin äh, huhtikuussa 2015 kaiken kaikkiaan 1,6 miljardia euroa käytettiin näihin kahteen hankkeeseen. Jordanian osalta tämä toteutettiin kahdessa vaiheessa 2015. Kokonaissumma oli 800, 180 miljoonaa euroa ja Kirgisian tasavallassa ensimmäinen 10 miljoonan euron pala vapautettiin vuonna 2015 ja viimeinen osa vapautettiin tämän vuoden alussa. Mitä tulee Ukrainan ja Jordanian toimiin, jotka on nyt täysin toteutettu, olimme käynnistäneet äh, jälkikäteisarvion niin päätösten mukaisesti, joita on tehty, ja konsult... tämän arvion odotamme valmiita ensi vuoden alussa ja Kirkisien osalta tämä jälkikäteisarviointi tulee seuraamaan myöhemmin. Muut hankkeet ovat edelleenkin käynnissä. Tämä kuuluu tuki Georgialle, Tunisialle ja kolmas toimi Ukrainalle. Georgian osalta ensimmäinen kiintiö, joka on 30 miljoonaa euroa, jostain 10 miljoonan euron laina vuoden 2015 alussa – komission tarkastusmatka viime vuoden marraskuussa osui, että Georgia oli täyttynyt kaikki ehdot toisen maksuosuuden käyn vapauttamiselle, mutta tätä on lykätty, koska IMFn lopullinen kanta ei ollut vielä valmiina. Ja nyt IMFn ohjelma edelleenkin, jotta se pysyy aikataulussa, se on edellytys maksulle. Ja myöskin vaalien osalta voidaan sanoa, että on tapahtunut jonkinlainen etenemistä, jota on mahdollista, että toisen maksuosuuden Mm, Vapautuminen siirtyy ensi vuoteen. Tunisian osalta 100 miljoonan euron ensimmäinen maksuosuus ja toinen osa 100 miljoonaa euroa sekin. Kumpikin vapautettiin vuonna 2015. Ajatellaan poliittisia toimia, mitä tulee kauppapolitiikkaan ja sosiaaliseen turvaverkkoon, jotka liittyvät kolmanteen 100 miljoonan euron avun maksun erän myöntämiseen. Tämä on lykkääntynyt poliittinen kuohunta Tunisiassa on vaikuttanut myös siihen, miten on pantu toimeen toinen hanke, jonka suuruus on 100 miljoonaa euroa, joka hyväksyttiin vuoden heinäkuun alussa lainsäätäjien toimialta. Olemme pyrkineet käynnistämään neuvotteluja eh, muistion pohjalta, joka liittyy uuteen operaatioon eh, Tunisian viranomaisen kanssa, mutta tässä ei ole päästy kovinkaan paljon eteenpäin. Valitettavasti, jos uusi hallitus ei käy vahvista toimia, nopeuta toimiaan silloin tämän eh, operaation käynnistyminen voi tapahtua vasta ensi vuoden alussa. Ukraina osalta on käynyt selväksi vuonna 2014 ja vuonna 2015 alussa, että tilanne oli heikkenemässä makrotaloudellisesti, mikä johti siihen, että komissio ehdotti kolmatta hanketta, jonka suuruus on 1,8 miljardia euroa kokonaisuudessaan kolmen hankkeen hankkeen osalta summa on 3,4 miljardia, jotka on asetettu Ukrainan käyttöön, ja ne ovat suurin rahoitustuki, jota koskaan on osoitettu EUn kuulumattomalle maalle näin lyhyenä ajanjaksona. Ensimmäinen erä tästä hankkeesta, eli 600 miljoonaa euroa, eh, vapautettiin heinäkuussa 2015. Valitettavasti hitaampi uudistusten toimeenpanne mukaan luettuna eräät avainuudistukset, jotka liittyvät energiasektoriin ja kauppapolitiikkaan ja sosiaaliseen sosiaaliturvaverkostoon, ovat lykänneet toisen erän maksamista. Tähän liittyvät myöskin kysymykset, jotka liittyvät siihen, että IMFn ohjelman avoimet kysymys saataisiin päätökseen syyskuuhun mennessä. Komissio saattaisi maksaa toisen erän tämän vuoden loppuvaiheessa. Mitä tulee uusiin hankkeisiin, jotka ovat kesken. On toinen hankke, joka olisi Jordanin osalta käynnistymässä, joka suuruus on 200 miljoonaa euroa. En tätä käsittele nyt, koska siitä tullaan keskustelemaan yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Sitten on Moldova. Moldovan tasavalta on ollut vaikeassa tilanteessa palvelullisesti ja poliittisesti viime vuosina. Se, että viranomaiset ovat pystyneet tehokkaasti käsittelemään pankkipetosskandaalia, on johtanut talouskasvun pydästymiseen ja mikä on johtanut myös niin, että kansainväliset kumppanit ovat keskeyttäneet budjetituen, mikä on heikentänyt maksutasetilannetta, on aiheuttanut poliittista epävakautta ja mielenosoituksia kaduilla. Tässä yhteydessä Moldovan viranomaiset ovat pyytäneet komissiolta makrotaloudellista tukea elokuussa 2015 ja toistivat tuon pyynnin vuoden pyynnön vuoden alussa on satokan sopimus eh, IMFn kanssa viime eh, heinäkuussa ja tähän liittyy erinäisiä ennakkotoimia, joista on sovittu EUn kansainvälisen valtarahaston ohjelmassa, jotka liittyvät nimenomaan pankkisektorin hallintaan ja sitä seuraavat sopimukset, jotka liittyvät IMFn hallintoneuvostoon, on, komissio tulee tekemään esityksen uudesta hankkeesta Moldovan osalta, jonka suuruus voisi olla 150 miljoonaa euroa, osin luottoina, osin äh, avustuksina. Kiitos. Thanks a lot. I have one question. Paljon kiitoksia. Minulla on yksi kysymys. Äh, edustaja Mori. President, je, je viendrai pas sur le fond. Kiitos puheenjohtaja. En palaa tähän sisältöön, mutta haluaisin ottaa esille erään seikan, joka voi vaikuttaa teknisiltä, mutta se on kuitenkin meille meppinä tärkeää. Tässä on vaikeuksia päätöksenteon osalta, kun ajatellaan IMFn toimintaa kolmansien maiden suuntaan. Tänä asti oli IMF-toimia, jotka harmonisoitiin 2013 yhteisellä julistuksella neuvoston ja parlamentin välillä. Tämä liittyy Georgian tilanteeseen ja sen jälkeen komissio ei ole tämän yhteisen julkaisun mukaisesti toiminut. Tämä koski Tunisiaa ja nyt on tämä Jordanian paradoksi, eli pitää toimia nopeasti ja yhä nopeammin, mutta samanaikaisesti kun on tämä etäisyyden ottaminen 2013 päätöksiin, niin tässä teknisissä seikoissa neuvostojen ja komission välillä on eroja. En nyt tarkoita sitä, että komission Mm, tekniset muutokset olisivat huonoja. Ei esimerkiksi, jos pyydetään lisää joustoa, niin se on ihan hyvä, mutta tässä on seuraavana kohtana Jordania ja tähän asiaan minä palaan, mutta tässä jatkuvasti on neuvosto ja komission välillä erimielisyyksiä. Tämä ei ole hyväksi kenellekään, ei myöskään edun saajille. Tässä menee aikaa ihan hukkaan ja kumppanit tarvitsisivat tätä. Kiitos. Minulla on lyhyt kysymys. Niin nämä ohjelmat, niin arvioidaanko niitä laajemmin, että saadaanko niillä aikaiseksi äh, sitä vaikutusta, mitä haetaan, jos nyt katson esimerkiksi Ukrainan 3,4 miljardia euroa, mitä se sai hyvin lyhyellä aikavälillä, niin täytyy pohtia, että mikä vaikutus sillä on. Minulla on sellainen vaikutelma, että taloudellinen tilanne ja myöskin kansalaisten enemmistön tilanne ei ole mitenkään merkittävällä tavalla parantunut, joten miltä nyt tuo arviointi näyttää, varsinkin kun ajatellaan näitä lyhyemmän aikavälin vaikutuksia ja myöskin keskipitkän ja pitkän aikavälin tilanteen parantumista tuolla paikan päällä. Janik. Tämä liittyy vähän näin kahteen ensimmäiseen kysymykseen jotka komissio mainitsee. Sanotaan, että halutaan miettiä, millä tavalla voidaan parantaa päätöksentekotapoja. Tämä on ensimmäinen kollega Morellin kysymys. Ja sitten itse asiassa tämä väline on luottoväline. Onko jo tapahtunut tärkeitä tai suurempia maksuja ja onko jo arvioitu tätä järjestelmää, jos ajatellaan, että on maita, joilla on todella suuria ongelmia. Siellä ehkä voidaan velkaantua aivan liian paljon. Ja sitten kolmanneksi tämä on makrotaloudellisen vakauden eh, väline. Meillä ei ole kuitenkaan arviointia näistä makrotaloudellista arviointia siis näistä ohjelmista. Nämä ovat yhä poliittisempia nämä välineet. Minulla ei ole sinänsä mitään ongelmaa tämän kanssa, että ne ovat poliittisia välineitä, mutta voi kuitenkin olla tietty etäisyys sen välillä, minkälainen väline on käytössä ja minkälaiseen poliittiseen tavoitteeseen pyritään. Kiitoksia, edustaja Dartmouth. To give full disclosure, many, many years ago monia vuosia sitten. Toimin kirjanpitäjänä, joten tässä on kaksi asiaa, joihin haluaisin komission puuttuvan. Yksi on hallinnon kustannukset. Mitkä ovat hallintokustannukset tässä järjestelmässä? makrotaloudellisessa rahoitusavussa. Ja tässä yhteydessä haluan mainita aivan erityisesti Kinnokin perheen ja varsinkin Rova Kinokin, joka on aikaisempi Tanskan pääministeri, jonka Tans hän on nyt yhdessä kuningaskunnassa töissä ja hän saa tuhansia punsia, puntia ja nyt sitten tässä nyt pohditaan, että mitä varten tämä apu on ja ketkä täytäntöpanevat sen. Ja sitten haluaisin vielä toisen asian, josta pyytää komissiolta nämä rahastot ja avut ma- mainittiin. Ja tässä nyt tarvitaan jonkinnäköistä selkeyttä. Haluaisin, että komissio puuttuisi siihen, mikä tuo valvontamekanismi on sen jälkeen, kun varat on maksettu, jotta voitaisiin varmistaa, että rahat menevät sinne, minne sen on tarkoitus mennä. Ja missä kohtaan poliittista pekriä nyt sitten ollaankaan, niin varmasti voidaan olla samaa mieltä siitä, että varat, jotka on tarkoitettu, korvamerkitty tiettyyn tarkoitukseen, niin rahat pitäisi käyttää tuohon tarkoitukseen, eikä niiden pitäisi päätyä jonkun sveitsiläisen pankkitilille, anteeksi, luksemburilaiselle pankkitilille. Ollaanpas nyt tässä yhteisöllisiä. Edustaja Scholz. Um, to be brief, I would, uh, add... lyhyesti vastaisin vielä tai esittäisin minäkin komissiolle kysymyksen, kun kollegat kohdassa 4.2 kysytte jälkikäteisarvioinnista EUn budjetin mukaan, mutta kysymys on, että jos maat saavat lainaa ja jos sitten tilanne ei parane, me olemme tietoisia siitä, että tämä lisää näiden maiden velkaantuneisuutta, koska ne eivät pysty maksamaan näitäkään lainoja takaisin sitten IMFlle. Onko meillä nyt siis tietoa siitä, mikä tilanne on kaikkien näiden makrotaloudellisten rahoitusapuohjelmien osalta. Ja toiseksi sitten tämä Moldovan tilanne. Sisinaun edustusto on kertonut, että siellä ollaan tietoisia siitä, että Moldovan tilanne on todella kriittinen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun apua pyynnetään, niin sitten me lisäämme ongelmia tämän rahoitusavun kautta. Meidän pitää paneutua tähän täällä valikunnassa. Niin, haluaisin muistuttaa että makrodallinen apu maksu tasessa ja tällä on, tässä on ollut lyhyen aikavälin ongelmia. Mitä tulee Ukrainan, tiedämme kaikki, että kyseessä on maa, joka on erittäin korruptoitunut. Kun ajatellaan näitä Euroopan unionin tukia, kyseessä on myöskin maa, joka ei myöskään kunnioita Minskin sopimusta. Joten en tiedä, miksi nyt tässä keskustellaan edes näistä tuista kyseiselle maalle. Sitten komissio, viisi minuuttia. Kiitos. Pyrin vastaamaan kysymyksiin. Siinä järjestyksessä, kun esitettiin ensimmäinen kysymys, liittyi näihin niin sanottuun seitsemän tekniseen muutokseen, jotka komissio esitti ensin tuossa Tunisia-ehdotuksessa aikaisemmin tänä vuonna me olemme tehneet niistä selkoa huhtikuussa muistaakseni teknisessä briefauksessa täällä INTA-valiokunnassa. Ne eivät muuta välineiden tärkeimpiä ominaisuuksia, vaan ne ovat vuoden 2013 niin sanotun yhteisen julkilausuman mukaisia. Niiden tarkoituksena on kertoa tämänhetkisistä toiminnallisista käytänteistä, eli tarkoituksena on parantaa makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanoa välineenä. Ne ovat myöskin tärkeitä siinä mielessä, että tilintarkastustuomion istuin auditoi meitä ja, ja muutosten, joidenkin muutosten kohdalla sitten saamme huomautuksen heiltä, joten ne heijastelevat kokemuksiamme viimeisen kahden vuoden aikana, eikä tässä nyt mitään muita muutoksia tarvitse, mutta se, minkä esitimme Tunisian ehdotuksen osalta, emme ainoastaan mm erityisesti Tunisian osalta, vaan tämä oli laajempi. Ja tästä syystä me esitimme näitä myöskin Jordanian tekstissä. No sitten kysymykset, jotka liittyivät arviointiin. Oikeus perusta kaikille toimenpiteille ja päätökset kaikille makrotaloudellisen rahoitusavun operaatiolle sisältävät lausekkeineen, että meidän pitäisi äh, kaksi vuotta viimeisen erän maksamisen jälkeen esittää raportti neuvostolle ja parlamentille, jossa tarkastellaan hankkeen vaikutusta. Tästä syystä tarkoituksenamme on nyt käynnistää äh, jälkikäteisarviointi Jordanian ja Ukrainan kohdalla ja toivottavasti nämä toimenpiteet saatetaan päätökseen vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Me olemme jo tehneet melko paljon arviointeja makrotalisen rahoitusavun operaatioiden kohdalla. Meillä on hyvin pitkä luettelo verkkosivuilla viimeisen kymmenen vuoden ajalta näistä hankkeista, joita on arvioitu. Ja viisi vuotta sitten oli meta-arviointi, jossa tarkasteltiin hiukan laajemmin tätä välinettä sellaisenaan, joten tässä mielessä me jatkamme sitä linjaa, joka on ollut käytössä jo jonkin aikaa. Ainoat muutokset liittyvät siihen, että todennäköisesti päivitämme arvioinnit, että ne sopivat paremmin, paremman sääntelyn suuntaviivoihin. No sitten esitettiin kysymys äh, hallintokustannuksista makrotaloudellisen rahoitusavun hankkeet täytäntöön pantiin komission viranomaisten taholta. Ja Luxemburgissa on yksikkö, joka käsittelee näitä markkinatoimia. tilintarkastus suoritetaan säännöllisesti ja me olemme varmoja siitä, että se tapa, miten nämä hankkeet toteutetaan, operaatiot toteutetaan, ovat melko kustannustehokkaita. No sitten oli kysymyksiä liittyen valvontaan. Täytäntöönpanon aikana totta kai me valvomme ohjelman ehdollisuuksia ehtoja liittyen näihin poliittisiin toimenpiteisiin, joista on sovittu maan kanssa. Ennen operaatioita tehdään tällainen etukäteisarviointi, jossa konsultit tarkastelevat maan rahoitus- ja hallintopiirejä, jotta saamme vakuuden siitä, riittävän vakuuden siitä, että tämä tapahtuu oikein. Ja sitten mikäli jotakin puutteita esiintyy, niin ehdot täytyy toimeenpanna ennen kuin tuki sitten maksetaan. Ja eh, sitten ECOFIN edustajat myöskin eh, mm, tarkastelevat vielä tätä ja tähän liittyy myöskin jälkikäteisarviointeja ja tarpeen vaatiessa konsultit myöskin ovat mukana tässä. Kiitoksia. Ja sitten pääsemme seuraavaan kohtaan, kohta 19. Makrotalouden rahoitusapu Jordanialle. Meillä on 15 minuuttia. Annan esittelijä edustaja Morellille heti puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Je vais aller vite. Kiitos puheenjohtaja nopeasti. Ensinnäkin pitää tukea Jordania selvästi. Se on yksi maista, joka on suoraan ja valtavasti Syyrian kriisin koettelema. Ja sen lisäksi siihen vaikuttaa se, että miljoonat ihmiset ovat tuolla alueella joutuneet siirtymään kodistaan ja näiden alueen maiden tilanne vaikuttaa Jordaniaan. Siellä lähdetään talous pohjautuu palveluihin ja teollisuuteen, kauppaan. Tämä tilanne vaikuttaa, sieltä ei saada, sinne ei saada nyt kaasua Egyptistä ja Irania Syyriään päin ei kauppa toimi. Tämä on ollut perinteinen kauppareitti ja siksi tällä on suuria vaikutuksia ja budjettiongelmia on valtavasti, sillä vaje on lisääntynyt. Tässä vaikeassa tilanteessa on korostettava sitä, että jordanialaiset ja Jordanian eh, hallitus pyrkii ottamaan vastaan jatkuvasti pakolaisia. Jordania on Libanonin rinnalla maa, joka eniten ottaa heitä vastaan. Jos tätä vertaa Eurooppaan, niin määrät ovat valtavia. Heitä ei oteta vastaan ainoastaan pakolaisleireille, vaan myös kaupunkeihin. Ja tämä aiheuttaa suuria paineita palveluille, kuten koulutus ja terveyspalveluille. Tämä on jo sillä tavalla suuria budjettivaikutuksia. Siksi Euroopan unionin apu on tärkeää. Minä huomioin komission ehdotuksen. Ehdotetaan 200 miljoonan rahoitusapua. Minä tiettyjen jordanialaisten tavoin en vastustaisi sitä, että tämä apu nostettaisiin 350 miljoonan tasolle, mutta vaikuttaa siltä, että komissioneuvosto eivät halua lisätä sitä 200. Minä panen tämän merkille, minä ja Varjo esittelijätkin. Tästä haluamme keskustella. Toivottavasti nopeasti saada myös ratkaisu näin seitsemään tekniseen tarkistukseen, jotka ovat ihan myönteisiä, jotka komissio on ne tehnyt normaalin tapaan yhteyksissä, jotkut ovat poliittisesti myönteisiä. Tiedämme, että tämä vähän vaikeuttaa asioita neuvoston suuntaan, mutta toivottavasti kaikki ratkeaa pian. Neuvoston kanssa pidetään kokous 6. syyskuuta ja toivottavasti saadaan yhteinen sävy löydettyä, sillä tärkeintähän on, että Jordania autetaan. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että kyseessä ei ole mikään lahja, vaan ratusapu on vain laina. Kollega Jado sanoi, että tämä voi olla jopa vähän kyseenalaista. Tämä on siis laina, meillä ei ole mitään sanottavaa tähän pöytäkirjasta neuvotellaan komission Jordanian välillä, mutta olisi kuitenkin hyvä, jos komissio voisi olla mahdollisimman joustava. Tämä on varmasti mahdollista ja se olisi hyvä asia, ja ottaen huomioon kuinka suuri valtion velka on yli 85 prosenttia BKTstä on tärkeää, että Euroopan unioni nyt eh, pyrkii erinäisin toimin helpottamaan tätä Jordanian velkataakkaa, joka on nyt aika lailla sietämätön. Haluaisin to- esittää toimuksesta eh, ensi kuukausien aikana nopeasti ja yksimielisesti edistetään. Kiitos. Todellakin paljon kiitoksia. Edustaja Tsika on varjoesittelijä, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Ma, eh, Kiitos, puheenjohtaja. EPPn osalta voin sanoa, että olin yhtä mieltä esittelijän esittämistä kannatoista tilanne. Hänen kuvaamansa tavoin on jo ollut pitkän aikaa tällainen. Me olemme voineet nähdä, miten korkea on työttömyys, eli 14 prosenttia ja, ja, ja nuorten ja äh, naisten keskuudessa jopa 30 prosenttia menet pyrkiä ymmärtämään, miten Jordania voitaisiin, miten se tarvitsee pikaisesti apua ja nimenomaan siinä mielessä, että Jordanian pitäisi pystyä toimimaan kielteisten vaikutusten osalta, jotka johtuvat tilanteesta Syyriassa. Mehän tunnemme, mikä tilanne, tilanteen siellä. Kysymys on myös tilanteesta, jonka esittelijä otti esille, että meidän pitäisi pohtia sitäkin mahdollisuutta. Katsoa, miten voidaan puuttua tähän rahoittamiskysymykseen. Eli tämä on se, josta pitäisi käydä keskustelua haluaisimme suhtautua myönteisesti siihen, että vahvistetaan Jordanille annettavaa tukea. Jordanille on annettava viesti siitä, että se ansaitsee tuen, että se on osoittanut ansaitsevan tuen ja haluan toistaa vetoomuksen, joka vuonna 2015 esitettiin. Silloinhan parlamentti kävi vierailulla paikalla ja silloin todettiin, että ollaan yhtä mieltä – siitä, että maa kasvaa demokraattisesti. Olen erittäin vakuuttunut siitä, että tämän osalta on tartuttava asiaan, on toimittava sen mukaisesti ja kuten sitten sanoi, on välttämättä löytää ratkaisuja, käytävä keskustelua. Haluan puuttua yhteen tekniseen kysymykseen, nimittäin päätösmäistyksen kohdassa 3.1 puhutaan siitä asiasta, joka liittyy pöytäkirjaan ja tällaiseen julistukseen aikomuksista, jossa on yksi asia, joka, johon pitäisi puuttua, nimittäin siihen, miten sopimus pitää saada aikaan, ajatellen määräaikoja, jotka täytyy luoda ottaisille täsmällisemmin. Ja haluaisin esittää kol- tarkistuksen tähän, niin kuin kollega de Sarne sanoi, me tarvitsemme komission parlamentin osalta sitä, että tästä ei tule mitään normaalia käytäntöä, vaan että parlamentti voi puuttua siihen, miten näitä sääntöjä määritellään. Kiitos edustaja Desarne. Euh, merci, monsieur président. Moi, je Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi. Kyseessä on maa, jota täytyy auttaa. Tämä on äärimmäisen tärkeä. Kyseessä on pieni maa, kuten Libanon. Siellä on yli miljoona pakolaista, syyrialaisia, ja siellä on ollut myöskin palestinaisia pakolaisia jo kauan. Ja tämä on todella monimutkainen tilanne. Kyse on yksi harvoista maista, joka alueellisella tasolla on pysynyt vakaana ja jonka voisimme pitää sellaisena, mutta sen vastaan vastaanottokapasiteetti on ollut hämmästyttävää. Meidän täytyy auttaa kyseistä maata – ja jos annetaan yli 100 miljoonaa lainaa 350 miljoonan asti, niin tämä on todellakin mielenkiintoinen merkki, mutta äh, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sanottiin toimijoiden välistä sopimusta. Komissio ei ole kunnioittanut sitä, mistä sovimme Tunisian osalta. Tässä on ollut eh, viipeitä ja hankaluuksia, mutta meidän täytyisi pohtia sitä, että komissio ja neuvosto pohtisivat sitä, että tällaisilta mailta poistettaisiin velkaa, että vaikutettaisiin kehitykseen ja meidän täytyy todellakin työstää tätä kysymystä edelleen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Safi. Kiitos puheenjohtaja. En halua toistaa kaikkea sitä, mitä täällä kollegat ovat jo sanoneet, vain yhtyä siihen kaikkeen. Jordanian tilanne on todella vaikea tällä alueella on suuria mullistuksia. Sinne on tullut paljon pakolaisia ja menen suoraan asiaan. Voin yhtyä siihen, mitä kollegat sanovat, miksi emme voi lisätä 200, 300, 350 miljoonaan tämä makrotalouden apu, mikä estää tekemästä näin komissio. One point to make, which is this. It's absolutely... On aivan selvää, että Jordania ponnistelee valtavasti maana. Se tekee kaiken, minkä voi auttaakseen näissä asioissa. Ja monet jordanaisia tulee, että ihmiset ovat todellakin aitoja pakolaisia, eikä mitään taloudellisia, taloudellisia pakolaisia. Eli tämä 200 miljoonaa euroa on hyvä. Minä haluaisin viitata tätä siihen kolmeen miljardiin, joka on 15 kertaa enemmän, jotka komissio osoitti helmikuussa 2016 Turkille, ja Turkki vain käyttää köyhyyttä ja kurjuutta hyväkseen, painostaakseen komissiota maksamaan suuria summia rahaa jo ilman mitään ansioita. On ollut eri mieltä kollegon kanssa lukuisista asioista viimeisten seitsemän vuoden aikana, mutta pyytäisin pohtimaan, pohtimaan eroa näiden kahden luvun välillä 200 miljoonaa Jordanialle, joka tekee parhaansa, ja kolme miljardia Turkille, joka suoraan sanottuna vain kiristää komissiota ja hyvin menestyksekkäästi jopa. Janik. On totta, että nämä pakolaiskysymykset, jotka liittyvät Syyrian sotaan ja Irakin valtion tuhon Jordania on niistä paljon vähemmän vastuussa kuin Iso-Britannia. Mutta sitten tähän sisältöön, ja kuitenkin tulee siis paljon enemmän pakollisia sinne ja otetaan vastaan. Mutta jos mennään tähän sisältöön, ja kollegat sanoivat, että tämä on oleellinen tämä Jordanian ohjelma, minä haluaisin tukea erästä seikkaa, joka on esillä, kun Jordaniasta puhutaan. Kyseessä on Ammanin hallituksen ehdotus, että saataisiin lisää joustoa alkuperäsääntöihin mukaan lukien se, että otettaisiin mukaan syyrialaisten pakolaisten valmistamat tuotteet. Tämä on oikein hyvä ajatus mielestäni. Komission kanssa pitää miettiä, miten tähän saadaan joustoa niin, että voidaan antaa mahdollinen taloudellinen ratkaisu. Komissio tämä on ensimmäinen keskustelu. Meillä on aikaa vielä seuraavienkin kokouksen aikana, mutta haluaako joku vastata lyhyesti? Jan Griise, talous- ja rahoituskysymysten pääosastolta. Kiitokset kaikille tuesta, jota olette esittäneet tälle ehdotukselle. Lyhyesti tässä nyt yritän vastata joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Kun ajatellaan tätä ehdotettua summaa, Tämä 200 miljoonaa, jonka ehdotimme, niin siinä otetaan huomioon äh, Jordanian ulkoiset rahoitustarpeet ja EUn omat budjettirajoitteet, varsinkin täällä ulkosuhdealueella. Ja sitten kolmanneksi taakan jako eri avunmyöntäjien kesken. Mitä tulee taakan jakoon, niin täytyy ottaa huomioon se, että puhumme tässä toisesta makrotaloudellisen rahoitusavun operaatiosta, jota ehdotamme ensimmäinen saatettiin päätökseen menestyksekästi viime vuonna. Tämä ähm, maa tarvitsee myös toisen IMF-ohjelman. Ensimmäinen ähm, saatettiin päätökseen niin ikään viime vuonna. Ensimmäinen IMF-ongelma oli 2 miljardia dollaria suuruudeltaan. Toinen IMF ohjelma on 700 miljoonaa dollaria suuruudeltaan, joten tässä on vähennystä tapahtunut melkeinpä 30 prosenttia, kun ajatellaan ensimmäistä summaa. Sen sijaan Euroopan komissio on ehdottanut, että se kasvattaisi makrotaloudellista apua 180 miljoonasta ensimmäisen ohjelman osalta 200 miljoonaan nyt. On äärimmäisen tärkeää pitää nämä taakanjako asiat mielessä. Me olemme tässä, kun näitä, näitä teknistä kontekstia IMFn osaltaan ja tätä ohjelmaa, niin siellä on myöskin päätöksentekoelimiä, mutta siis IMFn päätös on, on ollut tämä 700 miljoonaa, joten me kasvatamme, mutta IMF vähentää. Ja nämä taakanjako-pohdinnat ovat tässä kyllä merkittävässä roolissa. Ja sanoisin myöskin, että EUn makrotaloudellinen apu on ainoastaan yksi osa tätä koko apupakettia Jordanialle. Ja tästä syystä tuo kolme miljardia Turkille ei ole verrattavissa tähän 200 miljoonaan Jordanialle. Ja aivan erityisesti toteaisin, että hiljattain viime kuussa EU on päässyt sopuun Jordanian kanssa kumppanuusprioriteeteista. Ja tässä on liite Jordanian osalta ja se sisältää 550 miljoonaa euroa tukia Jordanialle seuraavan kolmen vuoden ajalle. Ja, ja myöskin tässä höllennetään tuota alkuperämerkintäsääntöä. Eli tämä koko apu, jota EU myöntää Jordanille, menee paljon pidemmälle kuin mitä ainoastaan tuo makrotalouden rahoitusapu myöntää. Ja samassa yhteydessä muistuttaisin teitä myöskin siitä, että makrotaloudellinen tuki on perin, perinteisesti, tai se tarjotaan lainoissa, mutta nämä 50 miljoonaa ovat puhdasta tukea. Euroopan komissio on sitoutunut, sitoutunut siihen, että että tässä tarvittaisiin seurantaa näille äh, makrotaloudellisen rahoitusavun operaatioille 2017. Tämä riippuu tilanteesta ja siitä, miten se kehittyy, mutta tämä on mielestämme parempi tapa käsitellä seuraavia rahoitusavun tarpeita Jordaniassa kuin että kasvatettaisiin tuota summaa juuri nyt. niin ehkäpä sitten tuon seuraavan asian ottaa esille seuraavassa keskustelussa, koska meillä on vain vähän aikaa. Kiitoksia. Emanuel, haluatko vielä lisätä jotain? Ei. Eli tämä oli ensimmäinen keskustelu. luonnos 126. syyskuuta. Ja sitten meillä on mahdollisuus käydä sitä seuraava keskustelu. Seuraava asiaesityslistallamme on SETA, sopimus, joka on tarkoitus sopia Kanadan kanssa heinäkuun viidennen päivän jälkeen. Meillä on nyt teksti kaikilla 24 Euroopan unionin virallisella kielellä ja tässä mielessä myöskin syksyn kuluessa – teksti saavuttaa Euroopan parlamentin. Me emme tiedä tarkkaan, mitä neuvoston Bratislavassa 23. syyskuuta ja lokakuun alussa aikonut päättää, joten emme voi aivan tarkkaan vielä sanoa, miltä menettely näyttää. Ja virallisesti tämä käynnistyy vasta sitten, kun meillä on tuo päätös, mutta meillä on nyt kyllä teksti olemassa ja näin ollen onkin sitten järkevää käydä tämä keskustelu. Tämähän ei ole ensimmäinen, joka käydään setasta. Kanada on läheinen kumppani vuodesta 1976. Meillä on jo ollut kauppasopimus Kanadan kanssa, myöskin 31 erillistä sopimusta ja muita kumppanuuksia tämän lisäksi, mutta Tietysti tällaisen sopimuksen täytyy katsoa tarkasti. Siellä on hyviä puolia, siinä on myöskin puutteita ja meillä on tietysti myöskin esittelijä, edustaja Pabrix. Annan hänelle nyt puheenvuoron. Tähän voi kertoa vaikutelman. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tänään ensimmäistä kertaa keskustelemme Euroopan parlamentissa tämän tästä Kanadan sopimuksesta. Tämä on osa virallista ratifiointiprosessia ja minun mielestäni tähän kauppasopimukseen liittyy kolme tärkeää seikkaa, jotka pitää pitää mielessä, kun tätä asiaa työstetään. Tämä koskee arvoja ja taloutta ja taloista hyötyä, mutta tämä koskee myös luottamusta. Jos arvoista puhutaan, haluaisin muistuttaa, että Kanada on ehkä kaikkein läheisin maa arvoiltaan. Ja meidän aikaisemmat kokemuksemme taloudesta ja yhteistyöstä eh, Euroopan mantereen ulkopuolella osoittavat tämän. Me olemme OECD-jäseniä, ja ensimmäistä kertaa nyt tällainen laaja-alainen kumppanussopimus tehdään OECD-maan kanssa näin laajalti. Ja jos puhutaan vielä arvoista ja solidaarisuudesta, niin Brysselin terrori-iskujen yhteydessä 22. maaliskuuta tuolloin kävimme Kanadassa ja tämä oli hyvin tuntikas hetki, sillä me pystymme havaitsemaan myös, että Kanassa jää on kansallisurheilu ja siellä jääkiekkoottelussa kaikki ihmiset, kaikki nousivat seisomaan muistaakseen Brysselin terrori-iskoja. Kuinka monessa maassa toimittiin tällä tavoin? Tuossa yhteydessä. Enkä halua myöskään muistuttaa, tai ehkä tarvitse muistuttaa siitä, mitä tosi maailmansodan aikana kanalaiset tekivät eurooppalaisten hyväksi. Mutta jos ajatellaan yhteistyötä Kanada ja EUn välillä, meillä oli Varsovan huippukokous kesällä, ja siellä Kanada kertoi, että he maksavat siitä, että he lähettävät tuhat sotilasta puolustamaan EUn ulkorajoja. Eli sarkastisesti ehkä voisin sanoa, että me säästämme rahaa puolustuksestamme ja kanalaiset taas sijoittavat siihen omaa rahansa. Tämä pitää pitää mielessä. Tämä liittyy arvoihin. Ja säätläisten taloutta ja hyötyä on muistettava, että jos saadaan tämä todella uuden aikainen ja kunnianhimoinen kauppasopimus valmiiksi, niin eurooppalaiset samantien säästävät jopa 12 miljardia. Kanadian kannalta me olemme toiseksi suurin kauppakumppani koko maailmassa. Kun tämä sopimus saadaan valmiiksi ja ratifioituksi astuu voimaan, eurooppalaisina pystymme paremmin käymään kauppaa kanalaisten kanssa Kanadassa kuin heidän kunnioitetut naapurinsa, yhdysvaltalaiset. Eli meille annetaan parempi asema kuin kenellekään on aikaisemmin annettu. Mainitsisin vain muutaman seikan. Ensinnäkin, jos ajatellaan tuotteiden kauppaa aivan ensimmäisestä päivästä alkaen, SETA poistaa lähes kaikki tullit, noin 400 miljoonaa euroa tuotteilta, jotka tulivat Euroopan unionista, mutta on myös sellaisia maataloustuotteita, jotka laitetaan kiintiön, koska niitä pidetään arkaluontoisina jommankumman osapuolen toimesta. Tämä on kompromissi, josta on hyötyä molemmille. Ja mitä tulee sitten palvelukauppaan, se antaa eurooppalaisille palvelun tarjoille parempia mahdollisuuksia silloin, kun ollaan johtoasemassa esimerkiksi telekom-ala, insinööripalvelut, ympäristöpalvelut ja kirjanpitopalvelut, kun helpotetaan palveluiden liikkumista EU-sta Kanadaan, niin SETAn myötä annetaan myös puitteisto sille, että ammattipätevyydet tunnustetaan esimerkiksi arkkitehtien osalta. Tiedetään, että äskettäin vielä on pyritty saamaan ammattipätevyyksien tunnustaminen mahdolliseksi jopa EUn sisällä, ja tämä on ollut vaikea. Eli tämä on tolle, todella kauaskantoinen. Sopimusta kuitenkin on suljettu pois joitain seikkoja. Ne on poistettu siksi, että tiedämme, että nämä ovat olleet vaikeita asioita, eli terveyspalvelut, koulutus, sosiaalipalvelut, vesihuolto ja jotkut muut palvelut, joita ei vapauteta. Eli ne, jotka ideologista syistä tai tietämättömyyden takia on käytetty tällaisia argumentteja tällaista erinomaista kauppasopimusta vastaan. Heidän pitäisi nyt panna tämä merkille, että nämä asiat on suljettu pois setasta. Ja seuraava asia on sitten julkiset hankinnat. Kanada on avannut julkiset tarjouskilpailunsa EUn yrityksille enemmän kuin mikään, millekään muulle kauppaosapuolelle. Me saamme tästä eniten etua. EUn yritykset voivat toimittaa eh, palveluita ja tavaroita myös kunnallistasolla. Tämä on ensimmäinen Kanadan ulkopuolinen taho, joka nyt voi näin tehdä. Ja on ajateltu, että paikallistason markkinat ovat kaksi kertaa suuremmat kuin eh, valtion tason julkiset markkinat ja Kanada on luvannut laittaa yhdelle ainoalle nettisivulle kaikki nämä tarjouskilpailuilmoitukset ja tämä siksi, että sopimuksissa sopimusneuvotteluissa onnistuttiin. Tiedon saanti on vaikea pienille yrityksille, eli tästä tulee erityisen tärkeä PK-yrityksille Euroopassa ja pitää muistuttaa, että suurin osa yrityksistä, jotka luovat työpaikkoja Euroopan unionissa, ovat PK-yrityksiä ja me emme siis voi olla tukematta eurooppalaisperäisiä PK-yrityksiä tässä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Ja kolmas asia. on tärkeää tämä maan tieteisen alkuperän suojelu ja 140 sellaista on nyt Kanadan toimesta luvattu suojata nämä maantieteiset merkinnät ovat siis kyseessä. Ja sitten investoinnit. Seta oli ensimmäinen Lissabonin sopimuksen jälkeinen sopimus, jossa on investointia koskeva kappale ja se koskemus investointisuojaa. Siitä on käyty hyvin intensiivistä julkista keskustelua ja ISDS, kun vastustettiin, komissio esitti 2015 joulukuussa uuden lähestymistavan, jonka Kanadan hallitus täysin hyväksyi. Kaikki eivät näin varmasti tekisi, jos jatkettaisiin joidenkin kanssa neuvotteluja. SETA ottaa käyttöön investointituomioistuin järjestelmä ja se vahvistaa investointisuojaa. Se antaa lisää mahdollisuuksia EU-hallituksille säädellä kansalaisten intresseistä Kanada ja kanalaiset yritykset eivät voi olla mikään vaara EUn hallitukselle, pienille tai suurille maille tai EUn kansalaisille. Nyt pitää olla realistisia eikä saa nyt piiloutua joidenkin populististen johtajien taakse, jotka Euroopassa nostavat päätään. Tämä uusi tilanne myös parantaa Eh, ristiriitojen tai riitojen ratkaisujärjestelmiä ja näin edistytään myös investointituomioistuin järjestelmän suuntaan. Tätä moni pyysi parlamentissakin ja tämä asettaa myös korkean standardin tälle sopimukselle. Jos tämä ei astu voimaan, niin emme pysty parantamaan investointiosioita muissakaan kauppasopimuksissa. Ja loppupäätelmänä voin sanoa, että Kanada on kaikkein kehittynein talousmahti, jonka kanssa on neuvoteltu kauppasopimus. Tämä lopputulos on hyvin tasapainotettu ja se on merkityksellinen taloudellisesti Euroopan unionille ja se on aivan sen mukainen, mitä neuvottelumandaatissa eh, sanottiin ja päätöslauselmassa, jonka parlamentti hyväksyi 2011, pitää pitäytyä samoihin ajatuksiin, mistä aikaisemmin on puhuttu. Ja tämä liittyy sitten luottamukseen, jos kumppaneilta tai itseltämme pyydetään jotain. Ja jos me toimimme tämän mukaisesti ja kumppanimme toimivat sen mukaisesti, niin sitten meidänkin on pitäydyttävä eh, siinä, mitä on luvattu. Muuten neuvotteluissa ei koskaan voida edistyä. Ja pitää myös muistaa, että monella tavalla Euroopan hyvinvointi viimeisten vuosisatojen aikana perustuu meidän teollisuuden vallankumoukseemme ja tuotantoomme ja siihen, että kykenemme käymään kauppaa Euroopan unionin ulkopuolella tuotteillamme. Jos tämä kauppasopimus Kanadan kanssa ei sitä ei saada läpi, niin tuskinpa mitään muutakaan saadaan tehtyä sopimusta. Ja voiko mukaan EU parantaa taloista tilannettaan? ilman kauppaa muiden maailman osien kanssa? Voidaanko puhua arvoista tai panna niitä täytäntöön tai pyytää, että muut uskoisivat sen arvoihin, jos meistä tulee aivan merkityksetön tekijä kaupan alalla tai jollain muulla alalla. Ja lopuksi sanoisin vielä, että SETA-keskustelu ennen kuin komissio teki päätöksensä heinäkuussa oli koski sitä, onko tämä sekasopimus vai ei, ja puhuttiin siitä, miten tämä vaikuttaisi ratifiointiprosessiin. Eli tässä mielessä, jos todella halutaan saada hyötyä tästä tärkeästä sopimuksesta, niin tarvitaan eh, kaikkien kauppaan liittyvien osioiden täytäntöönpanoa mahdollisimman nopeasti, kun parlamentti on hyväksyntänsä antanut. Ja minä ehdottaisin, että kumppanimme ja kollegamme neuvostossa suhtautuisivat tähän eh, mainitaan hyvin vakavasti. Tämähän koskee nyt sitä, että luotetaan siihen, mitä on sanottu neuvotteluissa kumppaneiden kanssa, ja tämä koskee myös luottamusta parlamentin suuntaan. Jos neuvosto ei etene tällä tiellä, niin minusta itsestäni ainakin tuntuisi siltä, että tämä vie meidän parlamentinamme auktoriteettia, koska ajatellaan, että voidaan tehdä tällaisia muutoksia. Emme me voi nyt jäädä tästä junasta. Meidän on oltava luotettava neuvottelukumppani jatkossakin. Kiitos. Paljon kiitoksia esittelijälle. Ja nyt minulla on 13 puheenvuoropyyntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että minun täytyy rajoittaa puheaika Can I have 40? 50, 60. So, this, I can't, I think it makes no sense. Ei ole mitään järkeä rajoittaa puheaikaa minuuttiin. Vaikka meillä olisi vain 13, niin tuo raja olisi kaksi minuuttia. Ja totta kai myöskin asiantuntijamme on täällä paikalla ja hänelläkin on mahdollisuus vastata. Joten pidetään kiinni näistä 13, kaksi minuuttia per puhuja ja ehkäpä sitten meillä on täällä vielä pari minuuttia, mutta nyt varjoesittelijät siis. David, kiitos puheenjohtaja ensinnäkin. Haluaisin todeta esittelijälle niin me emme tuomitse Kanadaa tässä raportissa, tässä mietinnössä. Kyse ei ole siitä, mitä mieltä me olemme Kanadasta maana, vaan tämä liittyy sopimukseen. Ja me vielä analysoimme tämän sopimuksen sisältöä. Ja SED kyllä tukee progressiivista kauppaa ja tätä kauppa-agendaa, mutta kysymys, johon meidän täytyy vastata, on se, että onko se tällainen edistyksellinen kauppasopimus, ja tästä käymme keskustelua ryhmämme sisällä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun ajatellaan markkinoille pääsyä. Setä on hyvä sopimus. En nyt tässä toista kaikkea, mitä hän sanoi, mutta on mielenkiintoista, että Kanada on ensimmäistä kertaa sitoutunut siihen, että se vapauttaa julkiset hankinnat. Ja on mielenkiintoista, että 145 maantieteellistä merkintää tulee näin suojatuksi sopimuksen kautta että vapautettaisiin yhdestä kaksi prosenttia maataloustuotteista eurooppalaisille tuottajille tämän sopimuksen kautta. Ja kun ajatellaan että tätä eurooppalaista maitotaloutta ja sen kriisiä, niin ensimmäistä kertaa Kanadan juustomarkkinat avautuvat, antavat merkittävän mahdollisuuden maitoteollisuudellemme. On myöskin hyvä, että Yritykset voivat esimerkiksi myydä palveluja, esimerkiksi televiestintä, rahoitus ja niin poispäin, voivat päästä Kanadan markkinoille. Ja on selvää, että EU voi myöskin pitää kiinni näistä eri standardeista, terveysstandardeista, eikä tässä nyt ole mitään painetta siihen suuntaan, että niitä pitäisi vähentää. Ja sitten saataisiin lisää työpaikkoja, investointeja ja myöskin talous kasvaisi. Mutta täällä on kolme osa-aluetta, johon tarvitaan lisää selvennystä. Ensimmäinen mainittiin jo, kyse on tämä investointituomioistuin. Se on kyllä parempi kuin tämä myrkyllinen ISDS-järjestelmä, mutta vastaako tämä tuomioistuinjärjestelmä kaikkien kritiikkiin? Haluaisin kiittää tässä komissiota ja ministeri Freelandia siitä, että he ovat olleet valmiita sopeuttamaan tätä, mutta en ole vielä vakuuttuneita siitä, että tässä on vastattu kaiken kritiikkiin. Ja aivan lyhyesti vielä tiedän, että komissio on vastannut tähän osittain, mutta tässä on vielä kysymykseen liittyen julkisiin palveluihin. Haluaisin saada varman tiedon siitä, että julkisia palveluita ei, pitä, ei yksityistettäisi ja että maat eivät joutuisi kääntämään tätä yksityistämistä ja puheenjohtajaa haluaisimme myöskin edistää työntekijän oikeuksia. On hyvä, että tässä nyt yleissopimuksia Kanada on allekirjoittanut ja toivomme, että tämä kaikki onnistuu ennen kuin tämä ratifioidaan tämä sopimus. Kiitos. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Uskomme, että SETA on hyvin arvokas tärkeä. Houkuttelee sopimus kolmanneksi suurimman kauppakumppanimme kanssa. And, uh, Myös Skotlannin kanta kolmanneksi suurin, ja me pidän hyvänä sitä, että 99 prosenttia ää, ää, voisiko maataloustuotteista, maataloustuotteista myöskin luku, joka koskee ammattiharjoittajia, joka on hyvin tervetullut. ECR-ryhmä pitää hyvänä komission ilmoitusta siitä, että tästä tulee sekasopimus, ei pelkästään EUn yksipuolinen sopimus. Se on hyvä siksi, että EUn jäsenvaltiot ovat suvereneja ja niiden parlamentit, niiden täytyy ratifioida sopimus. Ei pelkästään siitä uskomme siihen, että kansalliset parlamenttien tulisi antaa hyväksyntänsä tälle juridisesti katsotaan, mutta se myöskin antaa sille legitimiteettiä demokraattisesti tarkasteltuna. Tällä hetkellä jäsenvaltiot katsovat tätä sopimusta – sillä, että ne toivotat, että se voitaisiin allekirjoittaa lokakuun äh, EU-Kanadan huippukokouksessa. Pidämme hyvänä aikataulua, mitä pikemmin sen parempi meidän mielestämme. Jäsenvaltiot ovat myöskin katsomassa jo nyt sitä, mitä osiosopimuksesta voitaisiin jo nyt panna ennakoivasti toimeen. Ei ole laajalti ymmärretty vielä sitä, että tämä sopimus, että niitä voidaan soviltaa äh, tilapäisesti ennen kuin ne ratifioidaan parlamentissa, mutta tämä on hyvin tärkeää Tärkeää on, että tuulimaksujen poistaminen tulee voimaan, mikä auttaa kaikkia kansantalouksiamme. Haluaisimme myöskin päivityksen komissiota tästä asiasta. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, te paremmin kuin me, kenties mitä Saksassa on tapahtunut ja että uskoakseni Saksan sosiaalidemokraattinen puolue kokoontui 9. syyskuuta keskustelemaan setasta. Haluaisimme kuulla, voitteko antaa hiukan viestiä siitä, mikä on tilanne. Tehän puheenjohtajana tässä tavallaan kuumassa yhteydessä, mitä tapahtuu Romanian ja Bulgarian viisumikysymyksille, joka myöskin on hidastanut tätä asiaa. Onko tämä no, ratkaistu? Maritia. Kiitoksia, se on se Maritia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia kollega Papriksille tästä hyvin laajasta esityksestä. En nyt tässä puutu kaikkeen, mitä totesit, mutta on hienoa, että korostitte tätä hyvin tuotteliasta vierailua Kanadaan ja myöskin tätä solidaarisuutta, jonka saimme kanadalaisilta ja myöskin historiallisia siteitä, ei ainoastaan kun ajatellaan kaikkia Euroopasta tulleita ihmisiä, jotka asuvat Kanadassa, vaan myöskin nämä arvot, jotka jaamme. Meidän tulisi unohtaa tätä, eikä tulisi unohtaa tätä maailmanlaajuista puolta. No sitten sisällöstä mainitsitte nämä äh, monet hyvät tulokset, joita neuvottelivat saivat neuvotteluista markkinoille pääsy, myöskin hankinnat, nämä ovat erittäin menestyksekkäitä tuloksia eurooppalaisille ja johtavat myöskin varmasti menestykseen tai hyvin tuloksiin kansalaisten ja talouksien kohdalla. Tämä on progressiivinen edistyksellinen sopimus. Se ei ole yllätys, koska siihen tehtiin paljon muutoksia. Monet hallitukset tekevät siihen muutoksia. Ja myöskin puolettiin näitä muutoksia liittyen investointisuojaan. Me vaadimme tätä parlamenttia. Meillä on nyt merkittävä rooli ja nyt sitten meidän täytyy kantaa vastuumme. Kyllä meidän täytyy katsoa sopimuksen yksityiskohtia. Me olemme tämän tehneet neuvotteluiden aikana. Neuvottelut ovat päättyneet. Meillä eh, on myöskin poliittinen konteksti, joka täytyy ottaa huomioon. Ja todellakin toivon, että ne kollegat, jotka näyttävät ajattelevan, että asioita voidaan vielä parantaa ja että parempiakin vaihtoehtoja on, huolehtivat liikaa siitä, että tässä täydellisestä tulee hyvän vihollinen. No mikä sitten vaihtoehto voisi olla se, että EU kävisi neuvottelisi kauppasopimuksista, jos tämä sopimus epäonnistuu? Tämä on edessämme niin ikään. En ole yllättynyt siitä, että kuulemme hyvin kriittisiä ääniä protektionistisilta puolueelta, se on niiden poliittisella agendalla, mutta olen niin kun kuulen, että GUE, vihreät ja SD ovat pohtineet, että onko tämä riittävän hyvä ja että voivatko he tukea tätä. Totta kai jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen, mutta toivon, että sen sijaan, että katsotaan ainoastaan yksityiskohtia, e, konteksti ja maailmanlaajuiset vaikutukset otetaan niin ikään huomioon, sillä uskon, että jos tämä epäonnistuu, ja se kyllä saattaa epäonnistua, niin EU ei enää ole uskottavaa kauppaneuvottelija ja seuraukset ihmisillä ja planeetalla ovat merkittävät, sillä jos me hajannumme, emme voi olla vahva standardien esittäjälle näille moderneille kauppasopimukselle. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is heel veel wat ik over CETA wil zeggen, maar ik zal... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua monesta seikasta, mutta mainitsen vain kaksi. Ensinnäkin SETAn täytäntöön pano ja sitten SETAn ja T-tipin välinen suhde. Ensinnäkin tämä väliaikainen täytäntöönpano minusta olisi todellinen skandaali, jos SETA pantaisiin väliaikaisesti täytäntöön ennen kuin parlamentit voivat siihen ottaa kantaa tai siitä äänestää. Lissabonin sopimusta vastaan äänestettiin Alankomaiden kansan toimesta ja tämä johtui nimenomaan tästä kauppa-asiasta, josta tuli Euroopan asia tuosta alkaen. Tämä parlamentti oli kovinkaan vahva, sillä on vajoi, rajoitetusti valtaa ja sitä tuetaan yhä vähemmän, koska harvempi käy äänestämässä. Alankomainen parlamentti ei ole saanut vielä ottaa kantaa setaan, sillä on kuitenkin oikeus tehdä näin. Se ei päässyt mukaan neuvotteluihin, ne olivat salaisia, eikä ole voitu tarkistuksia esittää estettyyn tekstiin. Onko tämä mukaan demokraattista? Seta teksti on luonnosteltu tällaiseksi huolimatta siitä, että ihmiset ovat sitä vastustaneet monikansalliset yritykset ovat olleet sen puolesta. Se haluaa eh, viedä pohjan demokratialta. ISDS on otettu mukaan tähän riitonratkaisujärjestelmään, josta päätöksen ovat tehneet teollisuuden lobbaajat. Tästä on tulossa viraista eh, kauppapolitiikkaa. Tiedätte, että en ole setään puolustaja, mutta mutta ei voi tehdä niin, että näin kansallisten selän takana asioista sovitaan. Demokratian nimissä on annettava kansalliselle parlamentille aikaa käsitellä asioita kunnolla. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että meillä ei ole mitään väliaikaista täytäntöönpanoa ennen kuin sen ovat jäsenvaltiot ratifioineet. On valtavasta asiasta nyt kyse ja Euroopan komission on lopetettava tämä parlamentin ja kansan unohtaminen, tämä on demokratian vastaista ja kaikkien demokraattisten ajatusten vastaista. Ja kuten sanoin, ei saa olla minkäänlaista setan väliaikaista täytäntöönpanoa ennen kuin se on käsitelty kansallisissa parlamenteissa. Ja lopuksi sanoisin, että minä suosittelisin eh, kanadalaisten neuvoston raportin tähän liittyen. Siellä on luoteltu kaikki eh, setan ongelmat. Tämä pohjautuu nahtakokemukseen, joka on ollut kielteistä. Niin, puheenjohtaja, en tiedä, miksi keskeytätte minua. En minä puhunut yhtään sen pidempään kuin kukaan mukaan. Niin, haluaisin vielä painottaa sitä, etteikö mukaan Euroopan parlamentin demokraattista legitimiteettiä. On arveluttava, että tämä sanotaan täältä parlamentista käsiin, mutta se, että me olemme taistelleet tämän oikeuden puolesta, niin se on varmastikin kiistatonta. Janik. Merci. Kiitos. No tässä kohtaa ei varmasti ole sellaisia, jotka eivät pitäisi kaupasta tai siitä, jotka sanoisivat, että se on aina hienoa, että jotka vastustaisivat sitä. Me olemme kaikki vastuussa ja huolissamme siitä, että maailma, jossa elämme, on hiukan parempi ja vähemmän huono. Tämä sopimus, niin katson sitä hyvin rationaalisesti. Tässä meille kerrottiin, että tässä ei kosketeta ollenkaan terve, ter, tämä kosketa terveyttä. Eli tässä on siis vähintään 10 prosenttia enemmän kuluja kanadi, kanadalaisille lääketuottajille, mutta se on enemmän 10 prosenttia kuluja kanadalaisille. Eli tämä kyllä vaikuttaa, tämä liittyy terveyteen. 70 miljoonaa tonnia lihaa, jota kanalaiset ovat tuoneet meille. No siinä ei ole hormoneja, mutta antibiootteja ja tämä vaikuttaa erittäin paljon näihin eurooppalaisiin lihantuottajiin. Eli tässä ovat pahat amerikkalaiset ja hyvät kanadalaiset. Mutta kun ajatellaan ka- sitä, että Kanada vaatii 15 miljardia dollaria tukea, koska Obama on estänyt tämän sääntelyn, niin se on kyllä maailmanlaajuinen kysymys. Eli meidän pitäisi katsoa tätä hyvinkin rationaalisesti. Tässä on erittäin suuria ongelmia tässä sopimuksessa. En ole nähnyt yhtäkään perustelua eurooppalaisesta yritykseltä ollut ongelmia lainsäädännön kanssa ja kuitenkin tässä pyritään nyt saman aikaiseksi sopimus, joka ei vaikuta merkittävästi ainoastaan näihin yrityksiin, vaan myös kanadalaisiin yrityksiin, jotka ovat jo Kanadassa. Haluatteko täällä ottaa vastuun, että Euroopan maat eivät koskaan enää voi paikallisia yrityksiä tässä puoltaa? Amerikkalainen maali haluaisin tällaisen Small Business Actin Euroopassa. Eli onko tässä nyt käymässä niin, että me ikinä voi tehdä näin? Tämä ei ole hyvää kansainvälisen kaupan sääntelyä. Herr Kastal... Seuraavaksi edustaja Kaskaldo. Ente, kollegi. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä puhun kollega Peginin puolesta viiden tähden liikkeelle Kenen nimissä, kansalaisten nimissä, jotka ovat huolestuneempia siitä, mitä on tapahtumassa kansainvälisen kaupan puitteissa. Tällä hetkellä TTIP on nyt joutunut myrskyn kouriin. Kansalaiset Euroopassa ovat osoittaneet mieltään sitä vastaan viime kuukausina, mutta vaikka TTIP kaatuisi, näemme tämän haamun elämän edelleen setan muodossa. Ja tämä ei ole mitään muuta kuin TTIP pienemmässä muodossa, ja se on vaarallista. Nimittäin tässä on tiettyjä ansoja, loukkuja, joka merkitsevät etuja monikansallisille yrityksille markkinoille. Kysymys on myöskin genesimuotoilusta organismeista ja niiden nopeammasta äh, lupamenettelystä. Kysymys on taas valtiollisista toimista ja ennen kaikkea alueista, joilla monikansalliset yritykset voivat vetää valtioita oikeuksiin siksi, että he menettävät äh, voittoja. Me olemme kuukausia kiinnittäneet huomiota siihen, että nämä äh, oikeuslait, istuminen eivät ole vain kanalaisten monikansallisten yritysten, vaan myöskin amerikkalaisten monikansallisten yritysten käytettävissä. Koska katsotaan tätä hyväksymismenettelyä tämän osalta, komissio ei halunnut olla kansallisparlamenteille mitään mahdollisuutta esittää suostumusta asiaan. Asia piti hoitaa Brysselin ja Strasbourgin välisenä työnä. Tämä ei onnistunut muun muassa meidän edustajimme ansiot josta nyt kansallisetkin parlamentin jäsenet voivat äänestää asiasta, mutta siitä huolimatta kuitenkin tulee väliaikaisesti voimaan yhden ainoan äänestyksen jälkeen tässä talossa. Ja e, kansanparlamentissa voidaan sitten käydä käynnistää keskustelua tästä sopimustekstistä. Mitä voimme siis tehdä, mitä voimme nähdä tekstistä? Näemme kaikki, että tekstissä on 1500 sivua ja vasta kahden kuukauden kuluttua olemassa eri virallisilla kielillä. Miten voidaan silloin sitten säilyttää valtioiden vastuuita, kun tämä voidaan ottaa tilapäisesti käyttöön ennen kuin kaikki on täysin selvää? Tässä mielessä investointiluku pitäisi sulkea pois tästä, samoin myöskin, myöskin rahoituspalvelujen osuus, sitä ei pitäisi saattaa voimaan. Meidän täytyy puuttua tähän ja pitää myöskin äh, kiinnittää huomio siihen, että me emme ole voineet keskustella tästä asiasta ennen äänestystä. Täysistunnossa olisi parempi käy hyväksyä parlamentaarinen päätöslausema asiasta. Haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, että demokratialla on aikansa ja demokratian aika ole sama kuin markkinoiden aika, ja sen pitäisi myöskin nostaa esille tässä valiokunnassa. Kiitos puheenjohtaja. Sitä ei ole mikään pikkusopimus ja Euroopan unionissa tärkeää on laajentuminen ja vapaa kauppasopimus sen sijaan, että Euroopan unioni suojaisi talouttaan, niin tulee yhä lisää näitä vapakauppasopimuksia, jotka ovat todella vaarallisia. SETA on ihan yhtä huono kuin TTIP, se on epädemokraattinen ja eurooppalaisia vastaan tehty sopimus ja yhtä läpinäkymätön kuin TTIP se koskee esimerkiksi lihan tuottaja. Meidän ryhmämme ei hyväksy ääriliberaalisuutta ja sitä, että tässä annetaan monikansallisille yrityksille enää paljon lahjoja. Kiitos puheenjohtaja. Yritän tässä puhua nopeasti. Ensinnäkin ottaisin erään asian esille, Eli olemme kyllä havainneet, mitä tässä viime viikkojen kuukausien aikana on tapahtunut. Toivon, että CETA ei ole TTIPin uhri. Janik, kuuntelin hyvin nämä argumenttisi ihmisistä, jotka ovat kaupan puolella, jotka vastustavat sitä. Ja on sellaisia, jotka ovat sitä mieltä, että EU ei pitäisi kääntyä sisäänpäin ja että suoja ei tarkoita sulkeutumista. Markkinat ja yritykset yritykset joutuvat etsimään näitä asioita Euroopan unionin ulkopuolelta ja myöskin kasvu löytyy Euroopan unionin ulkopuolelta. En nyt palaa herra Fabrikin argumentointiin liittyen siihen, että mitä me voimme saada. Kanada on läheinen kumppani. Mä otan tässä pari esimerkkiä esille siinä, että missä SETA on erilainen kuin TTIP Tämä on tärkeä asia meille. Yhdysvalloilla on mahdollista käydä tätä keskustella, eli tässä nyt sitten ei ole mahdollisuutta. No siis kes- keskustelut eivät ole edistyneet liittyen julkisiin markkinoihin. Eli mikä uskottavuus Euroopan unionilla voi jatkossa olla, jos emme kykene ratifioimaan tätä sopimusta – miten voimme sitten neuvotella, mikä luotus Euroopan unioniin voi olla? Totta kai täytyy katsoa kaikkia näitä asioita. Jo vuosien ajan olemme neuvotelleet Kanadan kanssa. Kanada on luotettava kumppani. Sitten toinen viesti, jonka haluaisin tässä viedä eteenpäin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että kansalliset parlamentit voisivat olla mukana, kun ajatellaan näitä kauppasopimusten ratifointeja Painottaisin ja muistuttaisin kuitenkin, että me Euroopan parlamentin jäsenet ovat, olemme kansalaisten valitsemia ja sieltä tulee legitiimi syytemme. Tämä on se viesti, jonka halusin välittää eteenpäin. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia paljon sitten Jude. Thanks very much. Kiitos. haluaisin palata asiaan, joka on noussut jatkuvasti esille – usein vaalipiireissä ja usein organisaatioiden kommenttina siksi, että Euroopan parlamentti ei kunnolla parlamentisti valvo setaa, ja kollegat ovat sanoneet, että tullaan käymään kunnollinen keskustelu asiasta tulevina kuukausina, että ei mitenkään salaisesti pikaisesti viedä tätä lävitse, jota monet ulkopuolella e-, epäilevät, että tämä aiheuttaa paljon huolestuneisuutta. Olen yhtä mieltä tämä esittelijän kerran Fabriksin kanssa siitä, että arvot ovat tärkeitä. Olin yhtä mieltä hänen kanssa myös siitä, että luottamuksen kysymykset, siis se mitä olemme mielessä sanoneet, ovat tärkeitä. Kysymys on luottamusta pelkästään kumppanuutta kohtaan, jonka kanssa käymme neuvotteluja. Kysymys on myöskin luottamusta, joka koskee valitsijoita ja ajatellen sitä, mitä parlamentissa on sanottu aiemmin. Siksi on erittäin tärkeää, että ei sysätä sivuun sitä, mitä parlamentti on sanonut setasta viimeisten vuosien aikana Minusta tämä on asia, joka koskee meidän uskottavuuttamme parlamentin jäsenenä. Ajatellen sitä, että parlamentti kunnolla toteuttaa valvontatehtävänsä. Ja jos ajatellaan kiistojen ratkaisua, joka tulee olemaan keskeinen kysymys, parlamentti on ottanut hyvin kattavasti kantaa tähän asiaan. Me asetimme viisi kantaa, jotka liittyvät tätä uutta oikeus, koskevat uutta oikeusjärjestelmää, ja se, että tulemme arvioimaan setaan näiden testien osalta, jotka me kehitimme, ja minusta meidän pitäisi käydä tuo keskustelu, koska me asetimme kriteerit täysistunnossa. Mitä sitten tulee, tässä joka mietin keskustelua, jota on käyty Isossa Britanniassa, ajattelen sitä, että mitä katsotaan yleisö katsottuna kauppaa ja miten kauppa vaikuttaa julkisiin palveluihin. Ja on erityisen silmäänpistävää se, setan osassa, että osalta, että Meillä on hyvin voimakkaat oikeudet investoilla ja kansallisella pääomalla heikot oikeudet työntekijöille ja työntekijöiden järjestöillä. Ja epäilyt koskevat myöskin julkisia palveluita, kun David sanoi, jos me haluamme kasvattaa yleistä luottamusta kauppasopimuksiin, joita Euroopassa tehdään, silloin meidän pyrkiä vähentämään eriarvoisuutta kauppasopimuksissa – me emme nyt tässä arvioi Kanadaa, arvioimme tätä sopimusta, ja minusta tällä hetkellä sopimus ei ole riittävän tasapainoinen, ajatellen yleistä etua. Thank you. Karolin. Die Menschen sind auch. Kiitoksia. Ihmiset ovat huolessaan. Me tiedämme kaikki, me saamme joka päivä huolestuneita sähköpostia. Ihmiset eivät tiedä tarpeeksi, on mielenosoituksia. Ja olen kyllä sitä mieltä, että tämä on osoitus siitä, että neuvottelut eivät ole riittävän avoimet, ne on nyt saatettu päätökseen. 1500 arkkia meillä on nyt edessämme ja on kyllä legitimiä, että tässä käytämme aikaa keskusteluun. Ja näen tämän myöskin tehtävänämme Euroopan parlamentin jäseninä ja myöskin nämä velvoitteet, että voimme kertoa ihmisille ja siinä suhteessa, että tarkastelemme näitä arkaluontoisia kysymyksiä. Ja varsinkin tämä investointisuoja on sellainen, mutta myöskin palvelut ja tuo kestävän kehitykseen liittyvä luku, näemme suuria ongelmia tässä ja minullakin on suuri ongelma näihin liittyen. Ja niin kuin Jude tässä jo totesikin, kyse on luottamuksesta. Kyse on siitä, että ihmisillä on parempi tulevaisuus, jos todettaisiin vain, että no, että tässä neuvotellaan Kanadan tai kenen tahansa kanssa, se ei riitä. Haluan, että käymme asiallisen keskustelun, joka pohjautuu tosiasioihin ja että täysin normaalisti STT-ryhmänä voimme ottaa myöskin kri- kriittiset kohdat esille. Jos emme kaikki puolla näitä, niin ei se tarkoita sitä, että olemme populisteja. Me katsomme tätä tarkkaan ja seuraavien kuukausien aikana käymme laajalaisen keskustelun. Minun täytyy totta puheen sanoa, että mielestäni monet kysymykset ovat vielä hiukan huolestuttavia, eikä ole sopivaa, eikä kansalaisille, Euroopan kansalaisille mitenkään etu, mutta on tärkeää, että me voimme käydä keskustelua, että meillä myöskin on aikaa tähän keskusteluun. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vider. Very much, chairman, Kiitos. Puheenjohtaja, aivan ensiksi haluaisin sanoa, että minä vahvasti tuen EUn ja Kanadan välistä sopimusta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tästä on hyötyä meidän kahdenväliselle kaupallemme ja kasvulle ja työllisyydelle, mutta Kanadan hallituksen kanssa on kuitenkin olemassa ongelma. Siellä käytetään ikään kuin vanhentunutta Euroopan unionin karttaa tämän vanhan kartan mukaan, jos ottavasta asiaa katsoo, täällä on ainoastaan 26 jäsenvaltiota ja kaksi jäsenvaltiota ei ole mukana setassa, koska näille maille astetaan yhä viisumivaatimus. Tarkoitan tietysti Romania ja Bulgaria. Siksi pyytäisin, että ottavan toimitettaisiin päivitetty EU28 kartta. Ja jos tämä ei näin ratkea, hyvä komissio, niin kertokaapa meille nyt, mitä te oikein teette, jos teette mitään viisumiongelman ratkaisemiseksi Kanadan kumppaneiden suuntaan yhdestä asiasta olen vakuuttunut, jos tilanteeseen ei saada muutosta, niin seurauksena on, että 25 miljoonaa EU-kansalaista Bulgariassa ja Romaniassa eivät saa etua setasta. Tätä emme voi hyväksyä. Kiitos. Oh yeah. Mariel. Moi je suis euh, toujours euh, un peu choquée. Niin tämä on kyllä aika uskomatonta, kun sanotaan, että tietty kritiikki on populistista ja tietämättömyydestä kumpuavaa. Minä haluaisin sanoa esittelijälle, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että Euroopan unionin kasvu, kun on 500 miljoonaa asukasta, että näin saadaan, tämän saadaan ratkaisu, kun helpotetaan kauppaa 35 miljoonan asukkaan Kanadan kanssa, niin he ovat kyllä tietämättömpiä kuin toiset. Ei nyt saa enää arvostella toisia siitä, että ollaan populisteja tai eh, tietämättömiä ja silläkin varalla, että näin minut katsotaan tällaisiksi, niin minä haluaisin puhua tästä Eh, investointisuojasta. Nyt ei ole mitään tieteellistä osoitusta siitä, että kahden alueen välinen investointisuoja parantaisi investointeja. Miksi meidän pitäisi maksaa tällaisen mekanismin pystyyn panemisesta veronmaksajien rahalla? Meidän pitää varmistaa se, että jos me todellakin luotamme toisiimme eurooppalaisten ja kanalaisten kesken siis, niin emme tarvitse tällaista riitojen ratkaisumenetelmää investointien suojamiseksi. Ja sitten toinen seikka, nämä kielteiset listat. VTOssa on aina käytetty myönteisiä listoja, kun puhutaan vapauttamista. Miksi tässä käytetään sitten näitä kielteisiä listoja? Ei tämä ole mikään tekninen seikka. Kun käytetään kielteisiä luetteloita, tämä tarkoittaa sitä, että vapautetaan kaikki paitsi. Ja sitten on näitä standstill-lausekkeita, jotka tarkoittavat sitä, että kaikki se, mikä nyt on olemassa, sitä ei enää voida julkaista ja kaikki se, mikä on jatkossa tulossa, ei voi tulla mukaan julkisen alaan. Minulla ei mitään kristallipalloa enkä tiedä, tarvitaanko ehkä jatkossa uusia julkisia palveluita ja sen takia nämä kielteiset luettelot ovat todellinen ongelma tässä sopimuksessa. Ja jos arvoista puhutaan, tänä aamuna puhuttiin eh, siitä, että tehtäisiin Burundin kanssa taloussopimus, vaikka siellä arvot ovat aivan erilaisia. Ja kun EPP sanoo, että arvot ovat yhteiset Kanadan kanssa, niin no siis olisi ehkä ihan hyvä, että tämän huomioisesti myös silloin, kun tehdään sopimuksia sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa on eri arvot. Näitä ei pitäisi tukea, näitä sopimuksia. Daniel, niin haluaisin todeta, että SETA on loistava sopimus. Komissio teki kaiken sen, mitä Euroopan parlamentti tilasi ja näkemyksen mukaan jopa enemmän. Ja tässä on hyvin paljon älykkäitä ratkaisuja, jos nyt ajattelen juuri elintarvike- ja kuluttajan suoja, missä saimme etumme läpi, mutta molemmat osapuolet onnistuivat. Saimme hyvän markkinoille pääsyn, tullit poistuvat, meillä on myöskin maatalous tästä hyötyy ja ilman, että mitään standardeja vesitetään, ilman, että sosiaali turvaa tässä vähennettäisiin tai tuota, noita yleisöllisiä palveluja, kollega. Toivon, että luette nämä tekstit ja myöskään mitä rajoituksia tullut kulttuurikoulutukseen, joten pyydän, että pohjaatte näkemyksenne tosiasioille. Lukekaa tekstit, niin tulee hämmästymään, että miten hyvä se todellisuudessa on. Ja sitten toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on demokratia Euroopan unionissa. Me olemme Euroopan parlamentti. Kansalliset parlamentin ja monet kansalaiset kansanäänestyksessä antoivat meille vastuun kauppapoliittisia kysymyksiä. En vastusta sitä, että jos kansallisetkin parlamentit äänestävät, mutta arvoisa Ranskan edustaja, mitenhän sitten Ranskassa mm, tämä menee, että onko kaikki demokraattista ainoastaan silloin, että jos Assemblée Nationalin ohella kaikki paikallisparlamentitkin ovat äänestäneet. Tämä on järjetöntä. Me olemme päättäneet, mikä taso on vastuussa mistäkin, ja me olemme kauppapolitiikasta vastuussa, ja jos nyt sitten kaikista äänestettäisiin kansallisella tasolla, niin eivät kansalliset parlamentit voisi äänestää, koska se olisi epädemokraattista. Äh, eli tässä siis ottaisitte omalla argumentoinnilla kansallisilta parlamenteilta äh, myöskin päätöksenteo pois. Ja sitten arvot, tästä puhuttiin ja usein. Jos nyt keskitymme arvoihin, niin minulla on sellainen vaikutelma, että monet, jotka argumentoivat TTIPia vastaan, eivät tee sitä arvojen pohjalta, vaan epädemokraattisesti salailleen. Ja meillähän oli täällä valiokunnassa aikaisemmin se keskustelu, että keskustelemme faktojen pohjalta. Me tiesimme realiteetin ja sitten riitelimme siitä, että mitkä ovat paremmat ratkaisutavat. Mutta tällä hetkellä meillä on se tilanne, että monemmat vääristelevät faktoja. Jos me emme niitä noudata, niin tässä demokratia murenee, aiheuttaa pelkoja, eikä meidän tehtävämme täällä politi- politiikkoina ole herättää pelkoa, vaan löytää perspektiivejä ja ratkaisuja, ja se tämä voi mielestäni olla erittäin hyvä rakennuspalikka tässä kohdassa. Kiitos. Grazie, solo una piccola... Kiitos. Pieni ajatus aivan lyhyesti, ei niinkään sisältöön, vaan metodeihin. Mitä tulee tähän sopimukseen? Minä olen tullakin yllättynyt tästä keskustelusta täällä käydään. Minä kysyn, mitä varten me täällä oikein olemme? Jotkut kollegat ovat sanoneet tähän erinäisiä kommentteja oikeudellisesti. Meillä olemme saaneet tiettyä toimivaltaa. Meillä on valtuutus valvoa kaikkia kauppasopimuksia ja myöskin tutkia arvoja, jotka ovat niiden takana. Ja käsittääkseni se on jotakin sellaista, mistä täällä on puhuttu, mikä, mikä myöskin minua tässä koskettaa erityisesti. Ja tässä yhteydessä Euroopan parlamenttiin todellakin täytyy vielä voimakkaammin nostaa äänensä tämän päätöksen osalta. Ei voida toimia niin kuin ei olisi yhtään mitään, koska se menettäisi sitä, että luopuisimme siitä, mitä parlamentti on saavuttanut historiansa aikana suurilla ponnistuksilla. Ja siinä mielessä se voisi todellakin kaikki tulla tuhotuksi, että meidän pitää kaikkien pitää mielessämme se, mistä tässä on kysymys. Tämä sopimus, muutkin sopimukset, kauppasopimus, yle, kauppapolitiikka yleisesti ja ylipäätään koko tämä instituutio. Give... Paljon kiitoksia. Ja nyt annan sitten myöhäiselle tulijoille tässä lyhyesti vielä puheenvuoron. Yksi minuutti, edustaja Fjellner ensin. On monia kollegoja, jotka sanovat, että, he ovat äänestäneet kaikki kaikkia kasvimuksia vastaan kaikkia kaupan vapautumista. En kuitenkaan usko, että äänestävät tämänkään puolesta. Mutta mikä minua huolestuttaa, ovat se, että ihmiset, jotka väittävät osettavansa vastuuta Euroopan ohjaamisesta, samoin, että ovat nyt täällä, jotta he olisivat eh, kanavaa äänille ja huolenaiheudet ovat kuulleet jäsenvaltiossa usein, mutta me olemme kuulleet komission seitsemän, kerran kaksi tai kolme kertaa, sata kertaa ja tekstissä on mustaa valkoisella, että tulisivat vain sanomaan, että ovat ottamassa esiin huoneen, että käyttäkääpä aikaa selittääkseen sen, mikä tekstissä on kansalaisille. Ja toiseksi, minusta se, että sanottiin, että me olemme toimivaltaisia, on olennaista, koska olen huolissa, kun ihmiset sanovat, että meillä on tilanne, jossa jossa kansallisten parlamenttien jokaisessa jäsenvaltiossa pitäisi voida äänestää tästä. Se merkitsee sitten sitä, että te olette vieneet teistä sellaisia, että te olette päätäntävaltaa ja että te antaa sellaisen että Eurooppa pitää sitä työtä, me teemme, että se olisi täällä eh, le- legitimiteettiä vailla. Edustaja Karas, yksi minuutti. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitoksia keskustelusta. Haluaisin ensinnäkin kiittää koordinaattoriamme edustaja Kaasparia. Ratkaisevaa meille kaikille, riippumatta siitä, mitä mieltä olemme, on se, että me Euroopan parlamenttina teemme selväksi sen, että me otamme vastuun kannettavaksemme, emmekä delegoi tätä vastuuta. Joka ei ota itseään vakavasti, häntä ei, muut, eivät muut ota vakavasti. Ja tästä syystä on äärimmäisen ratkaisevaa, että kun ajatellaan tätä ehto katalogia vuodelta 2011, jota usein vahvistettiin, että sitä katsotaan tulo, tulosten rinnalla ja pohdimme, että mitä vaadimme ja mitä saavutimme, niin katsotaan, että mitä on tapahtunut. No esittelijä kertoi, että ehdot ovat täyttyneet. Jos ehdot ovat täyttyneet, niin meidän täytyy sanoa kyllä, riippumatta nyt mielipiteistä. Meidän täytyy tässä selventää tämä tilanne, eikä tässä toimia faktoja vastaan, koska tässä on nyt olemassa ristiriita vastuudemokratian ja näkemysdemokratian välillä. Minä sanon kyllä setalle, koska ehdot ovat täyttyneet. Ja sanon kyllä myöskin vastuudemokratialle, sillä äh, tämä esit, asettaa meidät äh, kansalaisten edustajien tämän asian ytimeen. Kiitoksia. Me saimme 10 minuuttia lisää aikaa tulkeilta, joten Ignaciolla on nyt kahdeksan minuuttia aikaa vastata. Olkaa hyvä. Eh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja ensiksi haluaisin sanoa, että komissio pitää parlamentin aloitetta oikein hyvänä, eli että aloitettaisiin keskustelut jo tässä vaiheessa. Ja SETAn tarkka tarkastelu viisi vuotta sitten, kun kävin täällä, kun oltiin samassa vaiheessa Korean sopimuksen ratifioinnissa. Silloin oli hyvin tärkeää käydä nämä keskustelut Euroopan parlamentissa ja näin saatiin tarkka selvyys siitä, mistä kaikesta oli kyse tässä tärkeässä kauppasopimuksessa. Koska aika on rajallisesti, minulla on vain muutama kommentti, vastaisin myös muutamaan kysymykseen. Ensinnäkin tämä väliaikainen täytäntöönpano. Kaikki sopimukset, jotka on Lissabonin sopimuksen jälkeen kaupan osalta sovittu. Ne on kaikki tehty sopimuksina ja niitä on pantu täytäntöön väliaikaisesti siinä vaiheessa, kun tämä parlamentti on ne hyväksynyt. Minusta on aika yllättävää, että tätä pidetään epädemokraattisena menettelynä. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki Lissabonin sopimuksen aikana voimaan tulleet sopimukset ovat olleet epädemokraattisia. On tietysti tärkeää tehdä päätös ensinnäkin neuvostossa siitä, mitä osioita voidaan panna väleikästi täytäntöön, mitä taas ei. Tästä pitää keskustella neuvostossa ja tärkeä seikka tässä yhteydessä on se, että ei saa viivyttää tämän sopimuksen antamien taloudellisten hyötyjen täytäntöönpanoa ei saa unohtaa, että aivan ensimmäisestä päivästä alkaen nämä hyödyt saadaan, kun sopimus saadaan panna täytäntöön, ne olisi kaikille sopimus tai kaikille ehdotuksille vaikea selittää, miksi tässä on tällaista viivytystä kolme vuotta tai viisi vuotta. Näin kauan siihen menee, kun ratifiointi hoidetaan parlamenteissa. Täällä hyvin harva on kyseenalaistanut tämän sopimuksen arvon markkinoille pääsyn osalta. Tässä saadaan myös teollisuuden palveluja ja tavaroiden osalta hyvä tasapaino aikaiseksi, mutta voidaan tietysti mennä tarkempaan keskusteluun. Täällä esimerkiksi herra Jadot puhui naudanlihasta. Hän ei kuitenkaan puhunut sianlihasta, mutta varmasti tämäkin kiinnostaisi. Tämä TRQ naudanlihan osalta on 6 prosenttia Nämä on ihan markkinoista. Tietysti on annettava periksi jonkun verran, jos halutaan sopimuksen päästä, mutta tämä oli hyvin tasapainoitettu eh, sopimus ja siitä on paljon hyötyä EUn maataloussektorille. Ja mitä tulee hankintoihin, komissio suhtautuu tietysti myönteisesti siihen, että jos maa ei toimi oikeudenmukaisesti ja avaa julkisia hankintoja, niin tästä pitää olla seurauksia ja tästä on tehty ehdotuksia tähän liittyen, mutta ei voida sulkea markkinoita sellaiselta maalta, joka on valmis avaamaan omat markkinansa. Tämä on aika yllättävää ja arvoista sanoisin lyhyesti muutaman seikan. Ensinnäkin julkista palveluista. Voin täysin vakuuttaa Davidille ja muille, että vaikka on kielteinen luettelo, niin tarkoituksena ei ole vapauttaa mitään julkisia palveluita ja on täysin mahdollista, että julkinen viranomainen päättää ottaa mukaan, eh, ottaa takaisin julkiseksi palveluksi jokin palvelu, joka on yksityistetty. Kanalaiset ovat tästä asiasta aika pitkälle samaa mieltä ja olen valmis keskustelemaan asiasta valiokunnassa yksityiskohtaisemmin, mitä tulee kestävään kehitykseen tässä vaiheessa. Tämä on kaikkein vahvin kestävän kehityksen sisältävä sopimus, jonka Euroopan unioni tai Kanada ovat tehneet. Kanada on ensimmäistä kertaa ottanut kansainvälisen sopimuksen mukaan sitoumuksia, jotka koskevat ILOn e eh, yleissopimusten hyväksymisen ja täytäntöönpanoja tässä asiassa on selkeästi edistytty. Meillä on enää minuutti aikaa, eli en voi aloittaa investointituomioistuin asiasta puhumista. Olisi kuitenkin hyvä tästäkin voida täällä keskustella ja voitaisiin katsoa, miten tämä sopimus täyttää kriteerit. Haluaisin kuitenkin sanoa, että komissio Yön ehdotus on Kanadan toimesta täysin hyväksytty ja se saatiin aikaiseksi, kun oli käyty intensiivistä keskustelua neuvoston ja parlamentin kanssa. Kanalaiset ovat hyväksyneet meidän ehdotuksemme täysin, mutta taas kerran olisi hyvä ehkä mennä näihin asioihin yksityiskohtaisemmin jossain vaiheessa. Ja sitten haluaisin vakuuttaa Bulgarian ja Romanian kollegoille, että olemme täysin tietoisia siitä, kuinka tärkeää viisumiasia on poliittisesti, vaikka siitä ei ole neuvoteltu Kanadan kanssa tehdyssä sopimuksessa, niin olemme tehneet Kanadan kuitenkin selväksi sen, että on hyvin tärkeää edistyä näissäkin asioissa ja ymmärrän, että paljon yhteyksiä on näiden asioiden tiimoilta ja komissio suhtautuu niihin vakavasti. Kiitos. Thanks a lot. Oikein paljon kiitoksia. Olen varma, että jatkamme keskusteluja varsinkin neuvoston päätöksen jälkeen. Ja sitten meillä on myöskin konkreettinen aikataulu tuleville töille. Tulemme tutkimaan sopimuksen hyvin tarkasti. Herra Winkler tapaa teidät huomenna kello yhdeksän, koska hän tulee huomenna valiokuntaan. Hän on puheenjohtajana tässä valiokunnassa siis huomenna.